May I ask the people behind to take your seats somewhere? Voisinko pyytää teitä kaikkia siellä takana myös käymään paikoillenne? So I speak in German. Aion puhua saksaa. Ich öffne unsere Sitzung. Avaan meidän kokouksemme. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Näin se on hyväksytty. Toinen kohta, ilmoitusasiat. Meillä on useita kieliä, joita meillä tänään ei ole käytössä, joita me emme kyllä tarvitsekaan. Ne, jotka puhuvat, haluavat puhua hollantia, saavat sitä puhua, mutta hollantiin päin ei ole tulkkausta. Kohta kolme on meidän kuulemisemme. Olemme kovin iloisia siitä, että olemme tänään voineet tämän kuulemisen järjestää. Kollegoiden toiveesta meillä on täällä neljä puhujaa. Gottfried Wagner, joka on kansainvälisen kulttuuri- politiikan lähettilässä. Tervetuloa. Sitten meillä on European Cultural Foundationista Amsterdamista, joka sieltä lähti sitten vapaaehtoisesti ja siirtyi toisiin töihin. Sitten meillä on Katinka Dietrich van Weering, joka on entinen puheenjohtaja, um, Board of the European Cultural Foundation. Sitten meillä on uh, Palais de Beaux-Artsista Paul Dujardin sekä uh, hänen kollegansa tervetuloa. Ja sitten meillä on uh, Suomesta Suomen kansainvälisten asioiden instituutti, tohtori Teija Tiilikainen, tervetuloa. Sen lisäksi meillä on komissiosta Vladimir Suha. Ja sitten eh, Rova Maria Kokkonen, joka tulee strategisesta kommunikointiosastosta, ulkosuudenhallinnosta. Ja sitten Puolan puheenjohtaja, maan edustaja Karolina Zielinska, joka istuu sitten kulttuuriasioissa tervetuloa teille kaikille. No miksi me sitten järjestämme tämän kuulemisen? Kaikki teistä tietänevät, että järjestin kaksi vuotta sitten kuulemisen, jossa, johon kutsuin järjestön, joka tänään ei ole paikalla asiantuntijana. Ja toivottavasti ette tunne sitä, että olisin teitä, teidät ohittanut. Oinikilla on erittäin suuri rooli ulkosuhdehallinnossa nimenomaan kulttuuriasioissa, joten en todellakaan ohittanut teitä, vaan syy on se, että te työskentelette jo tässä asiassa tällä kentällä ja sen vuoksi emme kutsuneet teitä uudelleen paikalle. Me kaikki tiedämme, mitä te teette. Sen vuoksi me tänään sitten kuulemme kaikkia muita, joiden kanssa emme ole aikaisemmin voineet keskustella. Hyvät kollegat, vieraat, Miksi me nyt sitten mietimme kulttuuriasioita ulkosuudenhallinnossa? Kulttuurilla on suuri rooli ja sillä pitäisikin olla suuri rooli, koska kulttuurihan on se, millä tavalla me ymmärrämme maailmaa. Ja kulttuuri tukee myös kulttuurin välisiä keskusteluita ja sisäisiä keskusteluita. Ja tähän liittyy vakaus, kehitys, rauha, Kaikkea tätä kulttuuri tukee ja sen tulisi myös äh, vahvistaa ihmisoikeuksia, demokraattisia arvoja ja yhteiskunnallista osallistumista. Ja kun ajatellaan nyt esimerkiksi Länsi-Balkania, äh, sitähän me siellä tarvitsemme. Kulttuuri tukee kansalaisyhteiskuntaa. Ja luonnollisesti erittäin tärkeää. Kulttuuri saattaa myös tukea taloudellisia suhteita. Tämä niille kollegoille, jotka eivät istu tässä valiokunnassa, vaan jossain muualla. Meidän tulisi hyödyntää jo olemassa olevia verkkoja, hyödyntää esimerkiksi oinikkia, eunikkia, jotka ovat siis kulttuuriinstituutit, jotka ovat liittoutuneet EUNIKin alle, Goethe-instituut, British Council ja niin edelleen. Sitten meillä on myös Unescon vuodelta 2005 sopimus ja EU on velvoittanut omat jäsenvaltionsa tekemään kulttuurisen monimuotoisuuden keskeiseksi tekijäksi ulkosuhteissansa ja tärkeäksi osaksi ylipäätään Euroopan ulkosuhteita. Nämä ovat kauniita sanoja. Koko tämä sopimus on myös allekirjoitettu, mutta toteutetaanko ne sitten käytännössä, se on asia, joka meidän täytyy tässä selvittää vielä. Olemme myös tehneet päätöslauselman äh, ulkosuhdehallinnon kulttuurisista ulottuvuuksista ja tämä laati kollega Schaake ja se on hyväksytty parlamentissa. Tässä päätöslauselmassa viittaamme siihen, että kaikilla toimielimillä tulisi olla yhteinen EU-strategia ulkosuhteiden kulttuurinäkökulmien kehittämiseksi tämänpäiväisessä kuulemisessa luomme nyt tavallaan yhden rakennuskiven tähän prosessiin. Ja nyt sitten käynnistämme tämän kuulemisen, niin kuin juuri äsken kuvasin. Meillä on neljä asiantuntijaa, jokainen heistä saa kymmenen minuuttia. Saa, pitää, voi, miten vain. Ja sen jälkeen sitten kollegoilla on mahdollisuus esittää omia ajatuksiansa ja voimme käydä vuoropuhelua ja sen jälkeen asiantuntijat saavat vielä viisi minuuttia mahdollisuuden kertoa omat näkemyksensä tästä keskustelusta. Ja sen jälkeen annamme vielä komissiolle ja neuvostolle puheenvuoron. Ja koska tämä kokous, kuten kaikki muutkin kokoukset, on, menee, siis lähetetään internetin kautta, sillä kotonakin kaikki voivat niitä kuunnella. Mutta sanon kuitenkin teille, varoitan tai kerron teille, että tämä menee nettiin. Äh, kerron tämän äh, sen vuoksi, että äh, tekin tietäisitte tämän ja että tätä kautta muutkin voivat oppia ja kuunnella. Joten siis vasemmalla puolella teidän mikrofonianne, painakaa aina sitä nappia ja sitten katsokaa, että kamera suuntautuu teihin ja sitten sulkekaa myös mikrofoni niin, että seuraava puhujakin näkyy sitten kuvassa. Nyt siirrymme sitten itse kuulemiseen ja annan ensimmäiselle asiantuntijalle puheenvuoron. Äh, Gottfried Wagner, ole hyvä. Speak in any language. Ja voit puhua ihan millä kielellä haluat. Yeah, no. Thank you very... Kiitoksia oikein paljon Doris Pak, puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet ja erityiset kiitokset Rova Haakelle, tämän tärkeän mietinnön esittelijälle. Schakel. minulla on kunnia esiintyä täällä kansalaisyhteiskunnan edustajana. Tällä hetkellä työskentelen Viinissä kulttuuriministerinä. Me esitämme tällaisen kansalaisaloitteen tänään, jonka tarkoitus on, joka nimi on Enemmän Eurooppaa, ja me haluamme edistää ulkoisia kulttuurisuhteita. Puhun melko teknisesti, koska kyse on eh, sen toimeenpanosta, mitä parlamentti on ehdottanut, mutta haluaisin aloittaa kahdella sisällöllisellä käsitteellä. Me puhumme siis Euroopan kilpailukykyisyydestä kulttuurin alalla. Tämä liittyy markkinoihin, tämä liittyy luoviin elinkeinoihin, luoviin aloihin ja työllisyyden luomiseen. Ja sitten toinen käsite on yhteistyö. Moderni kulttuuridiplomatia on kuuntelemista, dialogia ja kumppanien ymmärtämistä paremmin. Toinen huomautukseni on seuraava. Tällaisina aikoina joina EU rakentaa ulkosuhdehallintoa. Meillä ei ole vielä koherenttia lähestymistapaa kulttuuriulkosuhteisiin. Tämä on suuri puute, suuri aukko, mutta jos katsotaan tämänhetkisiä supervaltoja ja nousevia valtoja, nähdään kuinka paljon ne kiinnittävät huomiota niin sanottuun pehmeän vallan kysymyksiin. Ajatellaan nyt vaikka USAta, jotka ovat kiinnittäneet tähän valtavasti huomiota menneinä vuosikymmeninä ja sitten jos katsotaan vaikka Kiinaa, joka on yksi nousevista markkinoista – he tietävät ihan täsmälleen, miksi he haluavat investoida kulttuuridiplomatiaan ja brändäykseen. Mutta sitten tulen tähän enemmän Eurooppaa kansalaisaloitteeseen, More Europe kansalaisaloitteeseen. Me määrittelemme tämän kansalaisaloitteeksi, koska meidän mielestämme Eurooppa on kansalaisprojekti ennen kaikkea. Enemmän Eurooppaa kuulostaa hyvin paradoksaaliselta tällä hetkellä, kun Eurooppa näyttää horjuvan, mutta mielestämme tämä on aivan oikea hetki rakentaa uudelleen luottamusta Euroopan yhteiskuntiin ja Euroopan toimielimiin ulkomailla. Eli meidän on saatava uudenlainen moodi aikaiseksi Euroopan suhteen globalisaatioprosessissa ja siksi tämä on ikään kuin vasta-aloite vastoin tätä kyynisyyttä ja ö, tuhoa ja romahdusta. Enemmän Eurooppaa tarkoittaa enemmän sijoituksia, enemmän kuuntelemista, enemmän dialogia ö, maailmanlaajuisesti. Hyvät naiset ja herrat, te tiedätte kaiken soft powerista, pehmeästä vallasta. Se on hyvin tärkeää. Se on erittäin tärkeää tulevaisuuden ja tämän hetken kannalta. Me uskomme, että tässä prosessissa me tarvitsemme ylimääräistä ponnistusta, lisäponnistusta koulutukseen, kulttuuriin. Meillä on ulkosuudenhallinto, Euroopan parlamentti ja ulkosuudenhallinta on ihan valtavan hieno asia, kuten myös kansalliset kulttuuriinstituutit, mutta kansalaisten ääni tässä nyt puuttuu. Ja hyvin paljon on tutkittu tätä asiaa ja on merkkejä siitä ja tietoa siitä, että Euroopan kansalaiset ovat hyvin kiinnostuneita Euroopasta. Kyse on kuitenkin pehmeästä vallasta, soft powerista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisyhteiskunta säätiöt, kansalaisjärjestöt ynnä muut on otettava mukaan politiikan rakentamiseen. Ja se, mitä te nyt teette, on uusi politiikka, joka on Euroopalle uutta ja meitä täytyy kuunnella. Meillä on hyviä esimerkkejä, joita voimme näyttää. Meillä on todisteita siitä, että me haluamme tulevina vuosina tai me haluamme investoida siihen, että voimme vielä paremmin todistaa, kuinka tärkeää kulttuuridiplomatia ja julkinen diplomatia voi olla, ja haluamme jakaa nämä kokemukset teidän kanssanne. Kyse on pienestä, mutta hyvin vaikutusvaltaisesta ryhmästä, nimittäin säätiöt, Euroopan kulttuurisäätiö, Norjan säätiö, ilmaisuvapaussäätiö ja sitten meillä on paljon kansalaisyhteiskunnan kumppaneita, erilaisia verkostoja keskusteluverkostoja. Me haluamme hyvin laajasti työskennellä näiden parissa. Tämä ei ole uusi rakenne, vaan tämä on projekti ja sen rakenne. Ainoa verkosto, olemassa oleva institutionaalinen verkosto ovat nämä kulttuuriinstituutit ja meillä on keskeinen yhden vuoden tavoite. Eli vuoden päästä me haluamme nähdä joidenkin päämäärien jo toteutuneen. Pieni määrä kulttuuriinstituutteja on päättänyt tukea meitä. British Council, Ranskan kulttuuriinstituutti ja Saksan Goethe-instituutti ja äh, Tanskan kulttuuriinstituutti. Tämä äh, instituuttien joukko ja säätiöiden joukko haluaa tuoda esiin kahdenlaisia asioita. Ensinnäkin keskusteluja ja sitten because we, we know that instruments are needed. Ja kulttuurin edistämistä. Me tiedämme, että me emme voi enää puhua ulkosuhteista kulttuurissa, vaan meidän täytyy panna ne toimeen. Ja sitä varten me tarvitsemme rakenteita. Sellaisia rakenteita, jotka koordinoivat erilaisia ponnistuksia, luovat lisää kiinnevoimaa erilaisiin, erilaisten eu instrumenttien vahvuuksien välille jotka auttavat, rakenteita, jotka auttavat vapaaehtoisten eh, jäsenmaiden kulttuuriinstituuttien työn koordinoimista, sitten myös rahojen keräämistä, mutta ennen kaikkea ja lopuksi strategian rakentamista. Tällä hetkellä puuttuu nimenomaan strategia. Meillä on instrumentteja, ne maksavat jo nyt rahaa, mutta ei ole selkeää näkyvää strategiaa. Ja me toivomme, että vuoden päästä voisimme meillä olisi koordinoiva struktuuri, rakenne, joka kuuntelee kansalaisyhteiskuntaa. E, tämä ei ole mikään valvova e, instanssi, vaan sellainen instanssi, joka mahdollistaa jäsenmaiden tekemän työn täydentämisen, sekä pienten että suurten jäsenmaiden työn täydentämisen. On myös hyvin tärkeää, että näissä asioissa kuuntelemme pienten maiden ääntä, kun määrittelemme politiikan tavoitteita. Edistäminen tarkoittaa niiden kanssa puhumista, joilla on paljon vaikutusvaltaa, ja se tarkoittaa myös medioiden kuuntelemista, me useiden Euroopan pääkaupunkien kanssa nyt käymme dialogia ja myös dialogin kanssa modernin median kanssa. Aivan erityisesti ulkosuhdehallinnon edustajia jäsenmaissa haluamme tässä kuulla. Tämä oli siis keskusteluosasto. Mutta sitten toiseksi on sanottava, että kukaan ei varmaan yksityiskohtaisesti tiedä, miltä tämä tulevaisuudessa näyttää. Meillä on erittäin menestyksekkäitä verkostoja eri, eri taiteen alalla jäsenmaissa jo olemassa, mutta mikä voisi olla tämä yhteinen ponnistus loppujen lopuksi? Voisiko se olla jonkinlainen Euroopan kulttuurien talo, joita olisi eri paikoissa? Tämä on vähän tabusana, mitä tässä nyt käytän. Ihmisiä, jotka tai sitten kulttuuriattaseoita eri EU-valtuuskunnissa e- ei ole vielä ollenkaan selvää, mikä tämä täsmällinen, mikä olisi kaikkein keskittynein keski ja, ja lupaavin lähestymistapa, mutta ulkosuudenhallinto parhaillaan just, juuri valmistelee jotain kulttuuri- ja julkisen diplomatian alalla, ja tämä on tärkeää, mutta se lopullinen muoto, se meidän täytyy kehittää Euroopan unionin kautta, ja siksi me kuljemme Lontoossa, Berliinissä, Pariisissa, Kööpenhaminassa, Amsterdamissa ja niin edelleen keskustellaksemme paikallisesti päätöksentekijöiden, median ja kiinnostuneen yleisön kanssa näistä asioista. Ja sitten palaamme Brysseliin tämän Annin kerran. Eli jonkinlainen 8.12. järjestetään Brysselissä kokous, jossa eh, keskeisiä toimijoita kokoontuu ja ehkä voin sitten esitellä teille jo jotain asioita, jotka vielä toistaiseksi ovat salaisia. Eh, mutta eh, toivoisin, että voisimme yhdessä Euroopan parlamentin kanssa Rova Schaken esittelijän ja kulttuurivaliokunnan puheenjohtajan kanssa dialogoida. Ja ehkä auttaisimme teitäkin pääsemään hieman pois täältä Brysselistä ja ehkä tulemaan meidän luoksemme ja meidän kanssamme jonnekin niistä paikoista, missä me käymme tätä keskustelua julkisesti. Kyse on siis siitä, että puhutaan kulttuurin puolesta, edistetään sitä. Sitten jotakin koordinoivia rakenteita, resursseja ja instrumentteja täytyy saada pystyyn. Ei kontrollia, eh, vaan selkeä strategia, selkeä työkalu näiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Ehkä minä olen käyttänyt tässä jo aikani, joten kiitoksia oikein paljon. Kiitokset. Herra Suha on varmasti kovasti iloinen siitä, että on tällaista apua ulkopuolelta niin, että voidaan sitten vetää oikeat johtopäätökset. No hän ei ehkä kuullut tätä, mutta kerromme hänelle tästä kuitenkin. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Katariina Dietrich. Olkaa hyvä. Okay, danke. To have a more enhanced cultural component vahvempi kulttuurikomponentti merkitsee sitä, että täytyy välittää ulkopuoliselle maailmalle, että Euroopan kulttuuripolitiikka ja Euroopan ulkopoliittinen kulttuuripolitiikka ovat yhden ja saman kolikon kaksi puolta sisäisesti on kysymys siitä, että suojellaan kulttuureiden monimuotoisuutta. Monimuotoisuushan on hyvin tärkeä tekijä EUn yhdistävässä prosessissa. Ja ulkoisesti kysymys on siitä, että luodaan luottamusta kulttuurisin toimin niin, että sitä kautta voidaan yhdistää Eurooppaa kulttuurisena projektina, joka eh, kehittyy ja joka perustuu yhteisille arvoille ja kulttuurille, ja että Euroopan unioni ei ole uhka ulkomaailmalle. Tämä on se eh, strategia, eh, joka on, josta on aikaisemminkin puhuttu se strategia liittyy myös se, että meidän tulee koordinoida ja valtavirtaistaa Euroopan unionin sirpaleista ulkopolitiikkaa ja ottaa mukaan tavallaan kulttuuriset komponentit ja samanaikaisesti innostaa kulttuuriprojekteja kolmansissa maissa yhteistyössä olemassa olevien julkisten ja yksityisten kulttuuriverkkojen kanssa, kuten juuri kuulimme ehdotan seuraavia instrumentteja, välineitä, toimia, eivätkä nämä ole mitenkään vallankumouksellisia, eivätkä provokatiivisia, koska suurin osa näistä on jo olemassa. Mutta minusta niitä ei koordinoida, eivätkä ne ainakaan näy. Eli meidän pitäisi saada aikaan tällainen koordinoiva ja stimuloiva osasto ulkosuhdehallintoon, ja sillä olisi seuraavat tehtävät. Mainitsin niistä nyt vain muutaman, voisin luetella tässä pitemmänkin luettelon. Niiden tulisi pitää säännöllisiä kokouksia muiden pääosastojen edustajien kanssa, joiden politiikkaan kuuluu kulttuurinäkökulma Näitä voisi olla ulkopolitiikka, kauppa, laajentuminen, ilmasto, kehitys, kulttuuri, koulutus, kaikki. Ja sitten näissä, näistä kokouksista pitäisi kerran tai kaksi kertaa vuodessa raportoida Euroopan parlamentille. Ja näiden kokousten tulokset pitäisi tehdä näkyviksi kaikille eh, niille, joita tuetaan ja jotka hakevat tukea. Ja tämä tulisi olla englanninkielinen nettisivusto. Tästä on jo esimerkkejä, eli ei tämäkään ole mitään uutta. On esimerkiksi tämä saksalainen sivusto, jonka nimi on Europa for that Culture, ja sitten on myös muitakin, mutta erityisesti tämä saksalainen sivu, jossa on myös esimerkiksi yksi osa, jossa on kysymys yhteistyöstä, jossa on kaikki mahdolliset neuvot. Eli siis Saksalaisilla on saksalainen, ranskalaisilla on ranskalainen. Se, mitä tarvitaan nyt, on englanninkielinen kaikille. Sen lisäksi pitäisi myös miettiä sitä, voitaisiinko laajentaa jo olemassa olevaa nettisivustoa The Laboratory of European Cultural Cooperation, jossa on käsitelty näitä eurooppalaisia kulttuuriprojekteja, ja näitä voitaisiin laajentaa nyt myös kolmansiin maihin. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus. Ja Tämä kaikki, mitä olen nyt luetellut, on tällaista koordinoitua informaatiopalvelua. Erittäin tärkeää olisi myös luoda tällainen viitekehys niin, että voitaisiin hyvällä tavalla tukea kulttuurisia yhteistyöprojekteja kolmansissa maissa ja sitten voitaisiin tukea esimerkiksi vaihtamalla parhaita käytänteitä ja näitähän on paljon. Hyviä käytänteitä on ympäri ämpäri, mutta niitä ei ole koottu yhteen. Joten ei ole helppoa saada tällaista viitekehystä sen vuoksi, että tilanteet ovat hyvin erilaisia. Mutta jos meillä on 50-100 esimerkkiä, niin silloinhan tämä kirkastuu, tämä kuva. Ja tämä toinen osuus näistä ajatuksista ovat enemmän tällaista tukea. Meillä voisi olla tällainen pieni rahasto niin, että voitaisiin saada mukaan pienemmät, eh, taloudellisesti heikommat EUn eh, e jäsenet eh, kulttuurisiin yhteistyöprojekteihin kolmansissa maissa. Ja että saataisiin aikaan myös tällainen yhteiseurooppalainen vierailijaohjelma suurille maille. Tämä auttaisi nimenomaan solidaarisuuden periaatetta Euroopan sisällä. Ja se osoittaisi sitten tätä samaa periaatetta ulkopuolelle, eli sisältä ulospäin. Tästäkin on hyvin paljon esimerkkejä. Sitten meidän pitäisi tukea tätä More Europe-aloitetta, enemmän Eurooppa-aloitetta, ja ylläpitää säännönmukaista ajatusten vaihtoa EUNIKin puheenjohtajiston kanssa ja samoin kuin sen Brysselissä sijaitsevan koordinointitoimiston kanssa, niin että voisimme sitten innostaa tulevia kulttuuriyhteistyöprojekteja kolmansien maiden kanssa ja kerätä parhaita käytänteitä. Ja tässä kesäkuussa avatusta nettisivustosta löytyy jo jonkin verran parhaita käytänteitä, mutta suurin osa on tuntemattomia. Sitten koulutus. Jokaisessa eurooppalaisessa edustustossa kolmansissa maissa pitäisi olla yksi henkilö, joka olisi vastuussa kulttuuriasioista ja että hänet koulutettaisiin tähän. Tämä työ voisi olla pelkästään kulttuuriasioita tai joidenkin muiden työn lisäksi. Tämä on valinnaista. Ja sen lisäksi pitäisi pyrkiä myös siihen, että eri kulttuuriinstituutit tekisivät läheisempää yhteistyötä. Ja näinhän he tekevät EUNikin alaisuudessa. Sitten lopuksi meidän tulisi myös lobbata EUn talous- ja oikeusasioiden valiokuntia ja muita valiokuntia niin, että ne muistaisivat kulttuurin edut silloin, kun he tekevät lakejansa ja jakavat varoja. Ajatelkaapa tässä vaikka esimerkiksi kulttuurin yhteensopivuuslauseketta. No, kuten jo sanoin, tämä ei ole mitenkään vallankumouksellista eikä mitään uutta, mutta yhdessä kollegoiden kanssa olemme tehneet hyvin paljon tutkimusta tästä asiasta, nimenomaan siitä, millä tavalla me saisimme EUn ulkopolitiikkaan laajemmin EUn kulttuurin mukaan. Ja uskokaa minua, meillä on kolme suurta tutkimusta englanniksi ja saksaksi. Minulla on nyt vain ikävä kyllä yksi kappale jäljellä, joten en voi sitä teille antaa. Ja nämä kaksi muuta tutkimusta niiden tutkimusten tulos pähkinänkuoressa oli, että kaikissa Euroopan unionin maissa kaikilta osapuolilta kysyttiin sitä, että haluttaisiinko tällaista koordinoitua eurooppalaista kulttuuria ulkopolitiikkaan, siis täydentävänä, täydentävänä, täydentävänä. Että täydennetään ja vahvistetaan kansallista, alueellista, yksityistä, julkista kulttuuritoimintaa. Ja kaikki halusivat tätä. Kiitos. Vielen, vielen Dank. war sehr inform- Kiitos tästä. Saimme hyvin paljon informaatiota. Kaikki ei ollut uutta, mutta niin, on paljon asioita, jotka pitää toistaa, koska niitä ei ole toimeenpantu. Sitten äh, herra Dujardin, olkaa hyvä. Herra Bozar, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, kiitos paljon siitä, että olette kutsuneet minut tänne. Kollegani, joka on vastuussa tästä yksiköstä, joka vastaa EU-asioista Posaarin sisäisesti, on tässä minua auttanut. Hieman pureudumme historialliseen puoleen tässä palatsissa – se sijaitsee siis Belgiassa ja tämä on ollut kulttuurinen merkittävä hanke toisen maailmansodan jälkeen. Tarkoitus oli luoda myöskin kansalaisyhteiskuntaa koskettava hanke. Meillä on nyt 150 kumppania eri puolilla maailmaa tällä hetkellä. Ja me olemme kehittyneet niin, että kahdenvälisestä hankkeesta eurooppalaisen kulttuurisäätiön kanssa on siirrytty monenväliseen vuoropuheluun. Mukana on Euroopan komissio ja esimerkiksi ASEM-kokouksen ympärillä käymme vuoropuhelua. Näin voimme vahvistaa yhteyksiä esimerkiksi belgialaisten, eurooppalaisten ja kolmansien maiden viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä, jotta voimme tätä kulttuurista ulottuvuutta vahvistaa. Ensinnäkin Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä on vahvistettava näitä asioita. On huomioitava myöskin Unescon yleissopimus, jossa puolustetaan kulttuurista moninaisuutta sekä on huomioitava myöskin Euroopan parlamentin päätöslauselma näistä aiheista. Kulttuurista yhteistyötä tehdään monella tavalla, esimerkiksi mundusohjelmat, itäisen kumppanuuden ohjelmat. 2009 vuonna on myös aloitettu valmistelemaan uutta Euromed kulttuuriohjelmaa. 2007 vuodesta lähtien eh, noin 200 miljoonaa euroa on käytetty liittyy kulttuuriyhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Kuitenkin tämä on hyvin vähän, 200 miljoonaa euroa viimeisten vuoden aikana, eikä keskustelua käydä vielä systemaattisesti kaikista korkeimmalla poliittisella taholla. Tämä ei ole rakenteellisesti mukana EUn ohjelmissa, kuten tiedätte vielä. Kuitenkin maailmassa kulttuurit ovat entistä enemmän keskenään tekemisissä, joten kulttuurin rooli ja merkitys myöskin kasvaa jatkuvasti. Ja näin ollen Bosaarin ja muiden tällaisten instituutioiden tehtävänä on vahvistaa vuoropuhelua eri kulttuurien välillä, myöskin luovilla aloilla. Kyse on uudenlaisesta asemasta ja siitä, että välitetään taitotietoa myös kolmansiin maihin ja muille kulttuureille, sillä on tärkeää, että ymmärretään toisia. Sillä tavalla voidaan rakentaa siltoja kulttuurien välille. Tässä globalisoituvassa maailmassa kulttuuri voi olla myös yksi diplomatian väline, tällaisen pehmeän vallankäytön väline. Kulttuurin kautta voidaan parhaiten edustaa kunkin tahon arvoja. Kulttuuri on siis aivan olennaista, jotta voidaan edistää perusarvoja. Se on siis soft power, pehmeän vallankäytön työkalu, ja tässä siteeraan Javier Solanan sanoja. Kuitenkaan me emme voi tehdä kaikkea yksin. Kulttuuriset toimijat voivat avata ovia kolmansissa maissa omien kokemustensa perusteella. Esimerkkinä voidaan mainita hanke, joka on Vision Afrika. Se koskee siis Afrikkaa. Siinä käytetään musiikkia ja teatteria. Ja yhte- kulttuuriyhteistyö voi auttaa edistämään EUn imagoa eri puolilla maailmaa, ja tällaista toimintaa jo tehdäänkin. Euro, EUn kulttuuritoimijoilla on hyvä maine eri puolilla Eurooppaa, ja se hyödyttää myös EUta. EUn kulttuuriset arvot ja kulttuurinen perinne on sellaista, että sitä kannattaa viedä muualle. Bosarissa on kulttuuriohjelma Egyptin kanssa vuosina 2012-2014. Siinä kiinnitetään huomiota historiaan ja kulttuuriin ja miten niiden avulla voidaan lisätä yhteistyötä. Saadaan myös kansalaisyhteiskunta paremmin mukaan. Myöskin muut toimijat, kuten eri yritykset ja teollisuuden alat. Haluamme myös kiinnittää huomiota siihen, mitä Egyptissä ennen vallankumousta tehtiin ja minkälainen imago Egyptissä tällä hetkellä on massaturismin suhteen. Eli miten taide ja kulttuuri ovat eri aikoina kautta aikojen olleet koko yhteiskunnan pilareita, pitäneet sitä pystyssä ja varmistaneet myös vuoropuhelun Välimeren eri kulttuurien välillä egyptiläiset viranomaiset ovat mukana. Ja tämä on hyvin tärkeää tällaisina kriisin aikoina. Tässä mielessä voidaan antaa tai haluamme antaa useita suosituksia. Pitäisi olla eurooppalainen strategia eräänlaiselle Euroopan unionin kulttuuriulkopolitiikalle – ja kulttuurinen yhteistyö täytyy ottaa kaikilla mahdollisilla tavoilla mukaan EUn ja Rova Ashtonin eli Euroopan ulkosuhdehallinnon toimintaan. Meidän täytyy myös tukea yhteistyötä entistä enemmän sekä kahdenvälisesti että horisontaalisesti EUn tasolla ja lisäksi on tehtävä paremmin yhteistyötä, nimenomaan kulttuurista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, kansallisten suurlähettiläiden kanssa, että kulttuurikeskusten välillä. Meidän täytyy tukea eurooppalaisia toimijoita, jotka ovat läsnä, jotka toimivat kolmansissa maissa. Ja sitten kulttuuriohjelma Creative Europe on hyvä ja meillä voisi olla myöskin tällaisia kulttuurilähettiläitä. Nämä ovat sellaisia aloitteita, joita me haluamme edistää EUn ulkopuolella. Olipa sitten kyse, kyse kulttuuriperimästä tai nykytaiteesta Turkissa tai missä muualla tahansa. Lisäksi tähän liittyvät viestintäteemat sekä kieliasiat. Tässäkin pyrimme kehittämään toimenpiteitä ja, tai niitä pitäisi kehittää ja minä haluaisin valiokunnalle näitä kaikkia toimia ehdottaa. Kiitos. On ja nyt sitten annan puheenvuoron äh, teija Tiilikaiselle. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chairperson. Uh, Thank you, Mrs. Chairperson. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valiokunnat jäsenet. Mielestäni esittelijän mietintö on hyvin kattava ja laaja ja voin olla samaa mieltä sen lähtökohdista, näistä ikään kuin poliittisemmista lähtökohdista, joihin mietintö perustuu, kun luen niitä, ne ovat niitä, että EUn kansainvälistä identiteettiä täytyy vahvistaa. Me tarvitsemme vahvempaa kansainvälistä uskottavuutta sekä taloudellisia että poliittisia päämääriä varten. Ja kun maailma muuttuu, niin monet muut suuret valtatekijät EUn ympärillä voivat itsekin harjoittaa omaa soft poweriaan, joten EUn pitäisi myös pystyä siihen. Eli nämä ovat ne lähtökohdat kulttuurisen komponentin vahvistamiseksi EUn ulkoisessa toiminnassa ja se on todella tärkeä asia. Ja koska tämä on niin kattava tämä mietintö, niin minä ehdotan teille tiettyä painopistettä kulttuurisen diplomatian näkökohtaa. On nimittäin olemassa yksi osatekijä, komponentti, jolla voisi olla markkina-arvoa Euroopan unionin sisällä, ja se on niin sanottu Euroopan malli tai eurooppalainen malli. Sitä kohtaan on paljon kiinnostusta, mikä on sen sisäinen rakenne, vanhat kliseet siitä, että EU on konfliktien rauhanomaisen ratkaisun väline tai monikansallinen hallinnollinen teko tai Westfalenin jälkeisen kansalaisuuden väline. Nämä ovat tärkeitä poliittisia integraation osatekijöitä ja me tätä eurooppalaista mallia ja näitä komponentteja kohtaan on suurta kansainvälistä intressejä ja kiinnostusta, mutta käyttääkö EU tätä kiinnostusta hyväkseen? Sitä epäilen ja siksi me voisimme myös lyhyesti pohtia sitä, miten me voisimme paremmin käyttää hyväksi ulkoisen toiminnan tai ulkosuhteiden kulttuurista komponenttia, voidaksemme markkinoida ja tuoda esiin vanhaa eurooppalaista mallia kun mietintö puhuu kulttuurista, rauhanomaisen kehityksen välineenä kansainvälisessä suhteessa. Tämä sopii mielestäni hyvin yhteen eurooppalaisen mallin markkinoinnin kanssa. Eli millaista, millaisia kulttuurikeinoja tässä voitaisiin käyttää? Mitä nämä kolme komponenttia, millaisilla kulttuurisilla keinoilla ne voisivat tulla esiin, eli miten Euroopan integraation sisäinen rakenne tulisi niissä esille. Minulla on kolme ehdotusta tähän. Ensinnäkin uskon, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota elokuvien ja dokumenttien käytön mahdollisuuteen, jotta saisimme kontaktin laajempaan yleisöön ja valaisisimme Euroopan integraation historiallisia vaiheita – ydin, äh, poliittista ydinajattelua Euroopan integraation takana ja myös äh, lukuja integraation takana. On hyvä saada tällainen viesti eteenpäin maailmalle EUn ulkopuolella, laajemmalle yleisölle. Luin hyvin suurella kiinnostuksella mietinnön, joka käsitteli äh, opettajien vaihtoa koulu, koulujärjestelmän ja koulujärjestelmien välillä. Eli me voisimme luoda tällaista opetusmateriaalia, voidaksemme jakaa ja levittää eurooppalaista mallia koskevaa tiedotusta koulu, esimerkiksi kouluihin EUn ulkopuolella. Tässä mietinnössä on monta konkreettista ehdotusta, jotka mielestäni ovat tässä mielessä oikein hyviä. Mielestäni oikein hyvä olisi myös se, että enemmän levitettäisiin tätä verkostoa, eh, Eurooppa-tutkimus, European Studies-verkostoa. Meillähän on vanha Jean Monnet-järjestelmä, joka on ollut hyvinkin eh, hyödyllinen, kun Eurooppa-viestiä on eh, viety EUn alueella ja EUn ulkopuolellakin yliopistoihin. Tämä tärkeä järjestelmä voisi saada täydennystä ja sitä voisi levittää erilaisiin tutkimusinstituutteihin ja ajatushautomoihin EUn ulkopuolella. Eli erilaisia kulttuurillisia keinoja, jotta EU ja eurooppalainen malli, eurooppalainen esimerkki tulisi laajemmin tunnetuksi EUn eh, e hallintojärjestelmä, rauhanomainen konfliktinratkaisu ja kansalaisten osuus. Tämähän on hyvin eh, ainutlaatuinen asia, tämä malli. Tästä on kuten tästä on, täällä on myös puhuttu jo aikaisemmin tietyistä näkökohdista, joita en lähde tässä toistamaan, mutta haluan vain painottaa päänäkökulmaani, eli haluaisin vahvemmin painottaa tiettyjä mietinnön painopisteitä, niitä, joilla olisi hyvä vahvistaa kulttuurisen diplomatian osuutta. Kuten aikaisempikin puhuja toi esiin. Mielestäni me myös odotamme uutta ulkosuhdehallintoa hyvin innokkaasti ja EUn uusia valtuuskuntia, koska siinä meillä on ihan oikeanlaisia instrumentteja myös tämänkaltaiseen työhön, tämän viestin eteenpäin viemiseen ja levittämiseen yhä laajemmalle kulttuurisen diplomatian entistä parempaan käyttöön. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielen Dank. Kiitos. Minulla on tähän vielä puhuttavaa, mutta pidättäydyn tässä palaan asiaan. Meillä on täällä entinen eh, kollega joukossamme, Krista, joka on ollut eh, täällä mukanamme monta vuotta ja saanut todella paljon aikaiseksi ja tehnyt eh, erittäin paljon kulttuuritekoja Itävallassa ja Euroopassa. Krista, tervetuloa. Sinä sanoit, että sinä halusit tulla kuuntelemaan tätä kuulemista me olisimme voineet käyttää sinuakin asiantuntijana, mutta meillä on rajoituksemme kuulemistenkin suhteen. No niin, tiedän, että viihdyit joukossamme ja ikävä kyllä, että enää sitten tänne päässyt, kun ihmiset kotimaassa eivät välttämättä ymmärtäneet, miten tärkeä kulttuuri on, mutta me olisimme sinua tarvinneet, mutta tällaista tämä elämä on. No niin, nyt sitten keskusteluun. niin minun täytyy ensin antaa, tai siis saan antaa puheenvuoron ensin jollekin muulle. Ashtonin talosta, missis Maria, äh, Rova Maria Kokkonen. Siellä, okei, okay, hyvä. Anteeksi, katselin tänne ihan väärän suuntainen. Rova Kokkonen, olkaa hyvä. Distinguished Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Kiitos, että kutsuitte myös ulkosuhdehallinnon edustajan paikalle. Ja aivan aluksi haluaisinkin eh, kertoa, että olemme tyytyväisiä Rova Shaken, Shaken eh, työasiakirjaan ja siihen, miten paljon huomiota olette kiinnittäneet tähän aiheeseen. Meidän täytyy myös luoda ulkosuhdehallinnon lähestymistapa kulttuurin osuuteen ulkosuhteissa. Ja voidaan antaa ainakin pari esimerkkiä siitä konkreettisesta työstä, jota meidän toimestamme tehdään kulttuurin alalla. Kulttuuri on aivan ytimessä, kun ajattelemme yhteistyötä ja sitä tavoitetta, että pyrimme edistämään kestävää kehitystä ja vähentämään köyhyyttä. Kulttuuri on hyvin tärkeä asia myöskin aluekehityksen piirissä ja kulttuuri pitäisi ottaa mukaan kaikkiin kehitysyhteistyö- ja ulkopolitiikkoihin. Ja on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus päästä käsiksi kulttuurista. Myös kansainvälinen kulttuuriyhteistyö esimerkiksi erityisesti kehitysmaiden kanssa on ulkosuhteiden peruspilareita. Haluaisin myös todella korostaa, että meidän lähestymistapaamme kuuluu se, että kulttuuri on tärkeä työkalu talouden ja yhteiskunnan kehityksessä. Sen avulla voidaan edistää demokratiaa, ilmaisun vapautta, kautta. Ja yksi konkreettinen esimerkki tämän toteuttamisesta on alueelliset ohjelmamme Etelä-Välimeren alueella, kuten Euromed audiovisuaalinen ohjelma ja niin edelleen. Meidän visiomme kulttuurista on mukautettu kansainvälisesti tehtyihin sitoumuksiin, muun muassa Unescon yleissopimuksen mukaisesti. Unescon yleissopimus on hyvin tärkeä osa yhteisön oikeutta ja myöskin pääkehys yhteistyöllemme kolmansien maiden kanssa kulttuurien alalla. Sopimuksen ratifioinnin jälkeen EU on toteuttanut useita toimenpiteitä, jotka, joissa tavoitellaan sopimuksen ratifiointia kaikkialla maailmassa – ja erityisesti on kiinnitetty huomiota alueelliseen yhteistyöhön ja, kehit- ja yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Tietoisuutta sopi- ylisopimuksesta on pyritty kehittämään ja olemme tyytyväisiä siihen, miten Unescon yleissopimusta on viime aikoina ratifioitu ja me odotamme, että myös yhä useammat maat sen jatkossa ratifioivat. EUn jäsenvaltiot ja ulkosuhdehallinnot aikovat jatkossakin edistää kulttuuriasiaa ja myös osapuolien määrää on tarkoitus lisätä. Tämä halutaan ihan yleisesti kattavaksi asiaksi. Meillä on myös eurooppalainen kulttuuriagenda niin, että kulttuurista tulisi eh, elintärkeä osa, keskeinen osa kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti kolmansien maiden kanssa. Ja EUlla on mm, periaatteita, eh, joiden mukaan on tiettyjä ennakkoehtoja, esimerkiksi yleissopimuksen ratifiointi. Ja järjestelmällisesti pyydetään kolmansia maita ennen kumppanuutta alle ratifioimaan tuo sopimus myöskin uudet osapuolet tässä yleissopimuksessa, kuten Kiina, Intia, Meksiko ja Brasilia ja täytäntöönpano niissä. Me emme saa tietenkään unohtaa kansainvälisistä sopimuksista johtuvia kulttuuriin liittyviä määräyksiä, assosiaatiosopimukset, vapaakauppasopimukset, vapaakauppaohjelmat, strate- maakohtaiset strategia-asiakirjat sekä toimintasuunnitelmat. Ne, ne on myös tässä huomioitava. Ja on Unescon ja EUn tekninen tukiohjelma, jo ensimmäinen sellainen, jota nyt toteutetaan kehitysmaissa. Siinä pyritään lisäämään kulttuurin osuutta köyhyyden vähentämisessä ja kestävän kehityksen edistämisessä. Miten tämä sitten konkreettisesti toteutetaan? Ennen tätä kuulemista minä soitin 137 edustustoon tai lähetystöön ja sain todella lukuisista maista esimerkkejä, jotka hyvin mielelläni teille välitän. Ja haluaisin esittää yhden esimerkin. Käytän Egyptin esimerkkiä, kuten Dujardin. Egyptistä siis kulttuurinen monimuotoisuus. Siellä on toimintasuunnitelmaa toteutettu. Ensin annettiin ehdotus, tai oli ehdotusten pyyntökierros. 200 miljoonaa euroa oli minimivuosibudjetti. 2010 ehdot, kaikki nämä ehdotukset keskitettiin ja huomattiin, miten suuri potentiaali niillä oli tuon maan yhteiskunnallisen ja muunkin kehityksen alalla. Ehkä teitä kiinnostaa tietää, että edunsaajina on jäsenvaltioiden kulttuurijärjestöjä. Egyptin tapauksessa on Goethe-instituutti, Espanjan suurlähetystö, Itävallan kulttuurifoorumi ja monia muita esimerkkejä esimerkiksi Italiasta. Ja tällä tavoilla voidaan yhdistää sekä EUn kulttuurista yhteistyötä että edunsaajamaiden kulttuuria. Voimme mainita Kairo-festivaalit. Ja yksi parhaista esimerkkeistä on tällainen Euroopan, eurooppalaisten elokuvien panoraamahanke. Siinä ovat mukana kulttuuriinstituutit jäsenvaltioista ja komissio esimerkiksi. Näin ollen siis EU tukee Egyptin kulttuuritoimintaa tällä hetkellä ja tällä tavoin myös hanken omistajuutta ja muuta voidaan edistää. On verkkofoorumi kulttuurisista toiminnoista, jossakin tietyssä maassa voi olla tällainen, eli jäsenvaltioiden kulttuuritoiminnasta voidaan siellä kertoa enemmän. Kaikki Kaikkiin näihin toimenpiteisiin liittyy kulttuurisen diplomatian ulottuvuus. Haluamme edistää poliittisia perusarvojamme ja myöskin kulttuurisektorin arvoja. Niitä ovat ilmaisuvapaus, kulttuurisen moninaisuuden puolustaminen, kulttuurin saatavuus ja muut tällaiset. Esimerkiksi Venäjän lähetystö tai edustusto tekee hyvin mielenkiintoisia asioita tällä hetkellä ja mielelläni myöhemmin voisin niistä teille tiedottaa kirjallisessa muodossa. Ja esimerkiksi sain juuri tunti sitten Jerevanista esimerkkin, ja sekin on hyvin mielenkiintoinen. Kiitos. Vielen Dank. So, bevor ich... Kiitos ja komissio saa sitten lopuksi puheenvuoron, kuten aina, niin että komissio saa sitten kertoa näkemyksensä. Nyt sitten annan kollegoille. Marike Schake ensin, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset siitä, että järjestitte tämän kuulemisen tästä yhä tärkeämmästä aiheesta. Haluaisin kiittää myös puhujia heidän alustuksistaan kun työskentelin kollegoiden kanssa tämän, tätä mietintöä niin olin iloinen, kun sain myös hyvin paljon osallistumista kansalaisyhteiskunnan puolelta. Ja me olemme tässä valiokunnassa identifioineet ihan samanlaisia tarpeita kuin useat kansalaisyhteiskunnan edustajat. Monet eh, meidän prioriteeteistamme eivät ole uusia, sen kuulin nyt teidänkin puheistanne, joten nyt todellakin tarvitaan toimintaa. Toivottavasti pääsemme tässä eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Ja nyt eh, seuraavan askeleen pitäisi tullakin ulkosuhdehallinnon, neuvoston ja komission taholta. Alankomaissa me pyöräilemme hyvin paljon. Ja mikäli et jatkuvasti liiku, vaan jäät paikoillesi, niin silloin siinä kaadut sillä pyörällä. Ja sama asia tapahtuu EUlle, kun on kysymys kulttuurista ulkosuhdehallinnon toimissa. Olen hieman hämmästynyt nähdessäni, että kansalaisyhteiskunta, Euroopan yhteiskunta, Kiina, NATO, Yhdysvallat kiinnittävät enemmän huomiota tähän asaan kuin mitä olen kuullut ja nähnyt myös tässä työni aikana, mitä ulkosuhdehallinto tekee. Me tiedämme, että jotain asioita tapahtuu, mutta se mitä te sanoitte on nimenomaan se, että sirpaloituminen heikentää tehokkuutta ja mahdollisuuksia, varsinkin naapurustossamme. Minulla on kolme kysymystä. Haluaisin tietää, millä tavalla EUn ulkosuhdehallinto suhtautuu kulttuurin organisaatiossaan. Voitaisiinko odottaa toisenlaista, äh, jonkinlaisia tiedonantoja tai jokin oma kulttuuriluku. Ja äh, millä tavalla tämä voi tukea demokratiaa. Ja sitten erityisesti haluaisin kysyä uuden teknologioiden roolista, koska ulkosuhdehallinto pitää tätä äh, prioriteettina ihmisoikeusprojekteissaan. Mutta samanaikaisesti en tiedä, miten tärkeä tämä tulee sitten olemaan tai merkittävää tämä tulee olemaan käytännössä, joten ehkäpä tästä saisin tietää hieman enemmän. Ja toinen huomio johtopäätöksenä, että varsinkin nyt säästön tiukan kurin aikana meidän täytyy muistaa, että on paljon halvempaa investoida vähän kulttuuriin, koska se voi tuoda tuottoa pitkällä aikavälillä. Joten haluaisin nyt tietää konkreettisista panostuksista ulkosuhdehallinnossa. Okay, uh... Kiitokset Marike. Ja sitten Helga Trippel. To our experts. Kiitos asiantuntijoille. Minä haluaisin esittää joitakin kysymyksiä ja ensin käsitteelliselle puolelle, käsitetasolle. Me puhumme soft power-käsitteen alle tulevista asioista. Me puhumme softista eli pehmeästä ja powerista eli vallasta. Ja kun täällä mainittiin USA ja Kiina, Äh, jotka ovat paljon parempia kuin me tekemään kulttuurista soft poweria. Minä sanoisin, että ne ovat sen takia parempia, koska ne paljon enemmän kiinnittävät, keskittyvät tuohon power-puoleen, eli valtapuoleen. Tämä ei voi olla Euroopan ratkaisu. Me tarvitsemme enemmän selkeyttä sen suhteen, mitä me ymmärrämme soft powerilla, eli mitä tarkoittaa soft, pehmeä, mitä tarkoittaa power, eli valta tai voima. Tätä meidän on syytä pohtia. Sitten herra Dujardinin puheenvuoroon liittyen hän sanoi, että koko Euroopan historian aikana soft power on lisännyt suvaitsevaisuutta Euroopan kansojen välillä. Tämä oli tietysti, tässä olivat ne hyvät uutiset, mutta tässä on huonokin puoli imperialistinen epä, tasa-arvoinen ja suvaitsematon puoli Euroopan historiassa. Siksi kun puhumme softista, pehmeästä kulttuurista ja pehmeästä vallasta, niin meidän täytyy erittäin selvästi määritellä, mitä tarkoitamme kulttuurilla, että se on demokraattista, inklusiivista, avointa ja tasa-arvoista, koska Muuten on väärä sanoa, että kulttuuri itsessään tai kulttuuri sinänsä tekee näitä ja näitä hyviä asioita. Ajatelkaa nyt vain Balkanin sotia ja natsivaltaa tai tämänkin hetkistä natsiterrorismia Saksassa. Eli meidän täytyy saada määritellä tämä positiivinen demokraattinen kulttuurin käsite. Sitten seuraava asia on se, että jos meillä olisi hyvä käsitys siitä, mikä on meidän eurooppalainen määritelmämme soft powerille ja sitten rauhanomaista konfliktinratkaisua haluamme edistää, niin meidän täytyy välttää sitä, että me luennoimme tai yritämme opettaa toisille. Siksi meidän täytyy hyvin selkeästi ymmärtää, mitä on demokraattinen kulttuuri ja meidän on hyväksyttävä, että meillä on paljon sisäisiä konflikteja ja ongelmia terrorismin kanssa, natsiajattelun kanssa ja niin ja syrjäytymisen ei-inkluusion kautta. Siksi me emme voi olla oppimestareina kolmansille maille, vaan meidän täytyy puhua avoimesti omistakin ongelmistamme ja miettiä, miten me pääsemme niistä yli. Tämä on, tässä on kyse kommunikaatiosta ja siitä, miten asioita käsitellään tasavertaisesti, eivätkä, eikä niin, että eurooppalaiset antavat toisille jotain luentoja tai opettavat heitä. Minusta tärkeää on myös se, että ne instituutiot ja toimielimit, joita meillä jo on, työskentelevät yhdessä. Ja siksi eh, IAD, meidän uusi palvelumme, eh, joka päivä käsittelee kaikkia näitä kysymyksiä kaikkialla maailmassa. Minusta on tärkeää, että teillä on hyvin tärkeä käsitys siitä, että kulttuuri on hyvin keskeinen osa tätä IAD. Presentation, a global jotta voimme maailmanlaajuisesti esittää muille, mitä, mihin me oikein pyrimme. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille asiantuntijoille. Tämä on todella kiinnostavaa. Ja kiitos myös komission eh, jäsenelle, joka on täällä paikalla. Minä olen vilpittömästi sitä mieltä, että kulttuurillisesti kukaan ei voi voittaa meitä. Me olemme toki kriisi, kriisien Euroopassa, talouskriisin Euroopassa, mutta Euroopan kulttuurin voima on näiden olosuhteiden yläpuolella ja tämän kriisin yläpuolella ja meidän täytyy osata heijastaa tämä ulkopuolelle. Minusta olisi mukava kysyä joiltakin asiantuntijoista, mitä mieltä he ovat koordinaatiosta, joka minun mielestäni pitäisi olla olemassa toisaalta näiden instituuttien välillä, joita monilla kansakunnilla, Euroopan kansoilla on ulkomailla, ja sitten komission työn ja meidän uusien ulkosuhde lähettiläidemme suurlähettiläidemme välillä. Heidän tehtävänsähän olisi kehittää Euroopan kulttuuria ja pyrkiä omissa kohdemaissaan edistämään mahdollisimman paljon kulttuuritoimintaa eurooppalaista kulttuuritoimintaa. Ja sitten tietysti paikalliset kansalaiset, heille pitäisi antaa mahdollisimman paljon tietoa, jotta he voisivat tulla Eurooppaan ja osallistua niin moniin kulttuuritapahtumaan kuin mahdollista, joita Euroopassa järjestetään. Tämä on tietysti taloudellisestikin keskeistä mm, kulttuurimatkailun kehittämiseksi. Eli miten nämä kaikki voitaisiin yhdistää ja saada saman katon alle niin, että se toimisi käytännön tasolla ja antaisi todellista, kattaisi todellista hedelmää. Kiitos. Silvia Costa. Kiitokset sitten Silvia Costa. Ehm, trovo una, la nostra un'audizione molto Mielestäni tämä kuuleminen on ollut hyvin mielenkiintoinen ja tulee myös oikeaan aikaan, koska tässä ollaan hyväksymässä tärkeää parlamentin päätöslauselmaa kulttuurin osuudesta Euroopan unionin ulkosuhteissa. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että ehkä tässä yhteydessä soft power-termiä täytyy hieman selventää, mutta mielestäni on myönteistä, että usein siellä, missä politiikka ja diplomatia ei toimi, kulttuuri voi toimia. Näin on hyvin usein ja näin on ollut kansainvälisessä yhteistyössä kautta aikojen, kun on toimittu ennakoivasti ja on haettu legitimiteettiä toiminnalle kulttuuria on käytetty diplomatian ja politiikan apuvälineenä. Mutta tietenkään tietynlaista hegemonista lähestymistapaa ei saisi edistää tai käyttää väärin. Kaikki nämä asiat ja ehdotukset, joita on tullut asiantuntijoilta, ovat olleet hyödyllisiä ja mielenkiintoisia. Anteeksi, että tässä puhun nyt olkani yli, mutta on tärkeää ymmärtää, miten tämä kulttuurinen diplomatia Euroopan ulkosuhdehallinnossa voisi olla jotain muutakin kuin diplomatiaa lainausmerkeissä, joita tätähän joissakin jäsenvaltioissa on jo edistetty, mutta kuten puheenjohtajakin sanoi, tämän on saavutettava se kriittinen massa tai kriittinen piste, niin, että kahdenvälisistä suhteista tiettyjen kolmansien maiden ja jäsenvaltioiden välillä päästään pidemmälle niin, että jotkut tietyt valtasuhteet otetaan paremmin huomioon. Esimerkiksi tietyt kulttuuritutkimukset tai kulttuuritutkimus eri jäsenvaltioissa eh, voi olla tässä avuksi on luotava myönteinen ilmapiiri jäsenvaltioissa niin, että voidaan kulkea tähän suuntaan. Tarkoitus ei ole millään tavalla heikentää eri kulttuurien moninaisuutta, vaan tarkoitus on vain vahvistaa vuoropuhelua. Ja tässä yhteydessä olisi tärkeää vahvistaa myös muita verkkoja tai verkostoja. Erityisesti ajattelen Välimeren aluetta. Siellä on sellainen todellisuus vallalla, joissa välttämättä ei käydä vuoropuhelua kahdenvälisesti. Ehkä eurooppalaiset televisioasemat jollain tavalla toimivat jo kolmansien maiden kanssa, mutta tähän pitäisi saada myöskin yhteisön tason lähestymistapaa, erilaiset kulttuuriverkostot ja erilaisten kulttuurituotteiden jakelu, mutta lisäksi pitäisi vahvistaa kyseisten maiden valmiuksia tehdä kulttuurista yhteistyötä meidän kanssamme tietynlaisilla suojeluohjelmilla tai tukemisella. Ja pitäisi olla järjestelmällisempää. Täällä on annettu useita hyviä esimerkkejä siitä, miten voidaan tukea kolmansia maita niin, että niiden kulttuuriverkostot vahvistuvat, jotta niitä voidaan myös paremmin hyödyntää kahdenvälisessä vuoropuhelussa. 107 artikla Lissabonin sopimuksessa määrää, että kulttuurin ulottuvuutta on vahvistettava kaikissa politiikoissa, kaikilla politiikan aloilla. Ja jos kaikkiin EUn politiikkoihin otetaan kulttuuri mukaan, niin täytyy voida varmistaa myöskin se, että kolmansia maita kunnioitetaan näissä suhteissa ja niiden kulttuuria kunnioitetaan. Lopuksi haluaisin mainita erityisesti Brysselin Bosaarin johtajan puheenvuoron. On hyvin mielenkiintoista ajatella sitä, miten hänen ajatustaan voitaisiin viedä eteenpäin niin, että toimitaan enemmän EU-tasolla eikä vain jäsenvaltioiden talolla. Meillä on strategioita tiettyjä maita tai alueita varten, Joskus on ensisijaisia tavoitteita otettava, emmehän voi aina tehdä ihan kaikkea, mutta meidän täytyy silti ottaa huomioon hieman monimuotoisempi, monimuotoisemmin nämä asiat. Meidän täytyy mennä kahteen, toimia tästä kahteen suuntaan, jotta vältämme tietynlaisen kolonialistisuuden näissä suhteissa. Olisi hyvä pyytää tutkimusta, erityisesti Välimeren alueella siitä, mihin suuntaan tässä ollaan menossa, miten yhdessä jo toimitaan ja miten EUn ulkosuhteissa tällä hetkellä näin toimitaan. Tämä pitää olla mukana meidän päätöslauselmassamme. Miten kulttuuripolitiikkaa käytetään ulkosuhdehallinnon lähetystöissä tai edustustoissa? Onko vielä paljon toivomisen varaa jonkinlainen organi- organisaatiokaavio ulkosuhdehallinnosta tämän suhteen olisi hyvä saada? Kollega. Meillä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Kollega Hannibal. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä on aina hieman monimutkaista eikä ollenkaan helppo aihe käsitellä, koska tämä on niin yleistä. Kiitän äh, puhujia, koska ainakin minua he auttoivat äh, saamaan tästä hieman enemmän otetta. Mutta kaksi asiaa tästä tuli tavallaan pinnalle. Eli yksi on tämä yleinen kulttuurin promovoiminen, mitä Bozaar ja muut tekevät, ja tavallaan äh, käynnistetään erilaisia projekteja, mitkä tietenkin hienoja asioita. Meillä on hyviä esimerkkejä tästä. Mutta me puhumme tässä myös hyvin laajemmasta aiheesta, eli millä tavalla me tavallaan hoidamme maailmaa demokratiaa ja konfliktien rauhanomaista ratkaisemista ja niin edelleen. Eli tässä on tavallaan kaksi asiaa, jotka ovat erillään, mutta me yritämme tunkea kaiken saman kulttuurin otsikon alle. Joten yksi on tavallaan enemmän tämä tällainen poliittinen tie tehdä asioita, ja toinen sitten kattaa sen muun. Minä haluaisin tarkempia suosituksia, hieman niin kuin edustaja Kosta sanoi tässä, jonkinnäköistä strategiaa, millä tavalla molempia pilareita voidaan viedä eteenpäin. Okei, yksi hyvä ehdotus on tämä, että käyttäisimme jo olemassa olevia verkostoja ja, ja, ja järjestöjä. Ja mehän olemme puhuneet aikaisemminkin jo tästä kulttuurin monimuotoisuudesta, koska on hyvin helppo kuunnella näitä suurempia eh, instituutteja pienten maiden kustannuksella. Kaikki tuntevat British Councilin ja, ja koska nämä isot ovat hyvin menestyksekkäitä järjestöjä, niin meidän täytyy olla varovaisia, että me emme kanavoi kaikkea näiden kahden, kolmen suuren kautta, vaan että huomioimme myös pienet maat, joilla ei ole näin suuria, hienoja järjestöjä. Eli se, että jos tässä äh, edistetään tätä poliittista äh, kulttuuria, soft power-kulttuuria, haluaisin mennä tästä vielä eteenpäin äh, mutta eteenpäin on hyvin vaikea mennä, mutta keskustelu on ollut hyvin mielenkiintoinen ja olen oppinut paljon. Thank you very much. Hanu Takula. Ja sitten Hanu Takula. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja, ollut mielenkiintoinen seminaari ja myös kollegat ovat kysyneet hyviä oleellisia kysymyksiä, ihan pari pientä huomiota vaan kysymyksiksi muotoiltuna. Kun itse ajattelen Euroopan unionia, minun mielestä sen pitäisi avautua ennen muuta meille arvoyhteisönä, missä demokratia, ihmisoikeudet, mielipiteen vapaus, oikeusvaltioperiaatteet on keskeinen osa sitä kulttuurista pohjaa ja perustaa. Ja jollakin tavalla tässä moniäänisessä Euroopassa meidän pitäisi ehkä paremmin oppia sitten löytämään muutamat yhteiset perusperiaatteet, josta me voisimme kaikki olla yhtä mieltä, koska kyllähän ulospäin näyttää melko ongelmalliselta se, että Eurooppa myöskin kulttuurisella rintamalla toimii monella eri agendalla. Ja ehkä tämmöisenä käytännön esimerkkinä, kun YK on kulttuuriasioiden Unescon, Unescossa nyt äänestettiin esimerkiksi Palestiinan autonomian jäsenyydestä, niin ei siinäkään Euroopalla ollut yhtä ääntä. Ja pitäisi tämmöisistä asioista löytää yksi yhtenäinen ääni ja, ja, ja kriteerit, jotka olisivat yhtä Euroopan unionin arvoperinnön kanssa. Ja minun mielestäni niin tässä olisi tärkeää myöskin tämmöinen kulttuurin tuntemisen parantaminen myöskin Euroopan unionin jäsenmaiden sisällä koska minusta tuntuu siltä, että kun kulttuurit ovat vaikkapa Välimeren alueella hyvin voimakkaasti myöskin uskontoon sitoutuneita ja, ja meillä on erittäin huono uskontojen ja kulttuurin tuntemus tätä kautta. Me emme löydä oikeita tapoja viedä, viedä asioita eteenpäin. Muun muassa jos me puhutaan naisten oikeuksista, lasten oikeuksista ja tämän tyyppisistä asioista, mitkä ovat meille eurooppalaisille tärkeitä, niiden promotoiminen joissakin vaikkapa nyt, kun arabikevät on ollut voimakkaasti esillä näissä maissa, on ollut hyvin haastavaa ja vaikeaa siksi, koska heidän lähtökohtansa ja heidän arvomaailmansa, heidän ihmiskäsityksensä, kulttuurin taustansa on kokonaan toisenlainen. Ja tässä olisi varmaan niin myöskin unionin sisällä paikallaan niin parantaa kulttuurin tuntemusta, ja jos sitä voidaan parantaa, niin ehkä myöskin vuoropuhelu tulee sitten paranemaan ja hedelmällisemmäksi. So, Mrs. Madame Benarapatou, vous êtes la dernière. Ja, ja sitten viimeisenä Merci, euh, madame. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää puheenvuoron pitäjille kysymyksen, miten tämä kulttuurinen diplomatia etenee, jos vain sellaiset ihmiset pääsevät sitä edistämään, jotka myös edustavat jäsenvaltioiden kantaa. Ja miten voidaan antaa kansalaisille ääni tässä? Millä strategialla sitä voitaisiin edistää? Miten kansalaisille annetaan eh, kulttuurin alalla ääni? Ja minkälainen eh, lähestymistapa voitaisiin omaksua tällä alalla? Kiitos. Minäkin haluaisin esittää joku sen kysymyksen. Ensinnäkin olen todella iloinen siitä, että Kofi Wagner on lähtenyt tälle fact-finding-missiolle. Missä sen on? Missä, ei niin, juu, se, joo. No hyvä, hienoa, että sinä ilmoitit, että tällainen fact-finding-missio tulee, samoin kuin Kokkonen ja muut voivat teitä tässä auttaa tällä tiellä, johon me kaikki olemme sitoutuneet niin, että pääsemme eteenpäin. Meidän täytyy etsiä uusia teitä. Ja kysymys onkin, millä tavalla me saamme mukaan siviiliyhteiskunnan? Olisiko se yksi mahdollisuus? Mutta myös nämä tällaiset järjestöt, joista Roa Benaratu puhui, voisi olla yksi tie. Minusta ei välttämättä, koska okei, okay, valtiolliset kulttuurijärjestöt, niin eh, ei minusta ainakaan tunnu, että Goethe-instituuttia Rova Merkel johtaa tuolla Saksassa. Että ehkäpä tämä on eri lailla eri maissa, että miltä tuntuu nämä valtion kulttuurilaitokset, kuka niitä ohjaa ja kenen ne ovat. Mutta siviiliyhteiskunta pitää saada tähän mukaan ja on erittäin tärkeää, että kun ajatellaan esimerkiksi tätä arabikevättä, että meidän täytyy tehdä enemmän myös infrastruktuurin kannalta, mutta myös demokratiaa täytyy rakentaa, sitä täytyy auttaa kulttuurin kautta. Ja kollega Tryppel oli ihan oikeassa siinä. Emme me sinne opettajana lähde, sehän on tosi ihan älytöntä meillä on, heillä on kulttuuriperintö, joka on vanhempi osittain kuin meidän omamme. Ei tässä nyt ole kysymys siitä, mutta se mitä me sitten siellä tekisimme, mitä me tekisimme muissa maissa. Eihän tässä nyt ole kysymys vain arabimaista, Afrikasta, Kiinasta, USAsta. Siellä hän näkee tavallaan, mehän menemme sinne kertomaan meidän Euroopan historiastamme, meidän, meidän kertomuksiamme. Joten meidän eurooppalaisia kertomuksiamme. Ja siihen me tarvitsemme myös elokuvia, ei ainoastaan dokumentteja, toki myös dokumentteja, mutta elokuva, filmi. Sitä kautta me kerromme meidän eurooppalaisia tarinoitamme. Ja kollega Biski on johtanut Saksassa tätä suurta filmiinstituuttia ja Tällaiset henkilöt ovat tärkeitä ja jos me huolehdimme tällaisesta asioista, niin silloin ne pitää viedä myös ulospäin. Ja minä olen kiitollinen Goethe-instituutille siitä, että molemmat saksalaiset Lux-palkinnon voittajat on tekstitetty 23 kielellä. Ja sit sen lisäksi Goethe-instituutti hoiti siihen yhdeksän kieltä lisää. Ja toinen asia on ranskankieliset filmit. Kyllähän nyt täytyisi olla mahdollista, eh, että Institut Français tai mikä ikinä se on, tekisi vastaavan, mitä Goethe-instituutti teki. Että Ranska tekisi belgialaisten kanssa saman jutun niin, että nämä filmit eh, tekstitetään ja niitä näytetään vaikka Aasiassa. Sillä tavalla me viemme ulos meidän eurooppalaista kulttuuriamme ja demokratiaa ja tavallaan välitämme näitä vaikeimpia asioita filmin kautta. Ja monethan ihmettelevätkin, varsinkin Aasiassa, meidän suurta kulttuurista monimuotoisuuttamme ja se meidän on näytettävä heille. No sitten vielä, mitä nyt sitten nämä edustustot nämä henkilöt, jotka siellä olisivat tällaisia kulttuuriattaseoita, pitäisikö heidät kouluttaa, mitä heille pitää tehdä? Toki kaikissa Euroopan edustustoissa täytyy olla henkilö, joka ottaa nämä asiat itselleen vastuun ja jolle annetaan vähän tukea ja apua siitä, että miten tämä asia hoidetaan. Ei nyt jokainen, joka lähetystössä istuu, eihän nyt ihan automaattisesti ole mikään suuri kulttuuriihminen ehkäpä joku, mutta eivät kaikki. Eli nämä henkilöt tarvitsevat koulutusta tai ainakin apua ja tukea. Tämä olisi hyvä esimerkki. Joten meidän tulisi pyrkiä siihen, että jokaisessa eurooppalaisessa edustustossa tai missä tahansa äh, instituutiossa on tällainen henkilö. Ja että tämä henkilö sitten yrittäisi paikan päällä olevia toimijoita saada mukaan ja rakentaa siellä sellaista verkkoa. Me olemme kuulleet eh, hyviä ajatuksia ja uskon, että se, mitä me täällä tänään olemme kuulleet, eh, auttaa meitä tiellämme eteenpäin. Olikohan se, Katinka, Katinka puhui tästä että meidän täytyy ottaa mukaan myös muita kuin kulttuuri-ihmisiä, kulttuuriluojia. Siinä olet ihan oikeassa. Meillä on eh, Euroopan parlamentissa tällainen työryhmä, jossa, jonka me pyrimme ottamaan mukaan kaikki, jotka haluavat, kaikista eri valiokunnista. Ja jos me puhumme ulkosuhdehallinnosta, niin kyllä meidän pitää AFKO saada mukaan ja, ja, ja ulkokauppa mukaan ja, on kysymys rahasta ja heidät täytyy heti alusta alkaen sensibilisoida siihen, että heillekin on suuri mahdollisuus siinä, että he ottavat meidät mukaan. Olisi hienoa, jos äh, komissiokin hoituisi. Äh, Jean Monnet, äh, tämä virka, että sitä laajennettaisiin koko maailmaan. Eh, miksi ei voisi olla Jaamoneen virka esimerkiksi Kairossa, Torontossa, missä tahansa? Minusta se olisi aikamoinen juttu. Eh, no ehkä näitä nyt onkin, en tiedä. Jos on, niin kertokaa. Ja sitten vielä yksi asia. Se, oliko se, kuka teistä sen sanokaan? Rova Kokkonen vai? Ei, ei kun kuka se nyt sitten, no samapa tuo. Meidän täytyy puhua enemmän Euroopasta, meidän täytyy oppia enemmän Euroopasta. Mutta meillä on sama ongelma täällä Euroopassa sisällä. Se, mitä te sanotte, että meidän pitää tehdä Euroopan ulkopuolella, niin meidän täytyy se tehdä ensin sisällä Euroopassa. Ei meidän kouluissamme puhuta Euroopasta sillä tavalla kuin sieltä pitäisi puhua. Eli siis ensin täytyy katsoa omaan pesään ja, ja, ja, ja hoitaa se kuntoon ja sitten vasta lähteä ulkopuolelle. No niin, nyt sitten vielä puheenvuoro. Kenelle se nyt sitten annetaankaan? Missä vaiheessa komissio saa? Aha, lopussa, selvä, hyvä. No niin, jokainen teistä saa viisi minuuttia, niin että saatte vastata ja sitten äh, komissio. Gottfried aloittaa, ole hyvä. Very much for the, uh... Kiitoksia tästä keskustelusta. Haluaisin painottaa kolmea seikkaa. Ensinnäkään kulttuuri ei ole mikään viaton sana. Monilla konflikteilla on kulttuuriset juuret ja kulttuuri on usein instrumentalisoitu ja joskus se on edistänyt konflikteja, mutta juuri siksi meidän täytyy antaa enemmän strategista merkitystä kulttuurin käytölle tulevaisuudella. Vähän aikaa sitten olin kulttu Belgradissa diplomaattisessa akatemiassa ja keskustelimme siellä soft powerista ja uusista eurooppalaisista ajatuksista sen suhteen ja sitten katsoimme ulos ikkunasta ja siellä oli erittäin hieno rakennus edelleen raunioina, koska sitä pommitettiin vuonna 1999. Eli ehkä soft, ja sanoimme siinä, että soft power keksittiin ehkä vasta tuon iskun jälkeen. Mutta kymmenen vuotta aikaisemmin kaikki tiesivät, että jotain pitäisi tehdä tiedeakatemian suhteen ja nationalistisen diskurssin suhteen, mutta Euroopan unioni epäonnistui siinä. Mutta sitten tämän sopimuksen jälkeen ei ollut ö, ö, kakos Euroopassa eh, selkeä kulttuurista lähestymistapaa. Me tarvitsemme jatkossa muutakin kuin hyviä käytänteitä. Totta kai ne ovat perustavanlaatuinen asia ja olen tyytyväinen siitä, että ulkosuudenhallinto kerää hyviä kokemuksia delegaatiotasolla, mutta tarvitaan myös yleistä ymmärrystä siitä, mitä ovat eurooppalaiset arvot, miten me teemme, luomme koherenssia meidän sisäisen ja ulkoisen puheemme välillä ja vältämme tekopyhyyttä ja miten me myös harjoitamme itsekritiikkiä, joka on osa omaa eurooppalaista arvokasta perintöämme. Toinen huomautus liittyy tulevaisuuden strategian erityiseen aspektiin. Kulttuuri ei ole suurten siltojen tai liikennejärjestelmien tai energiajärjestelmien rakentamista. Kulttuuri on jotain hyvin erityistä laajassakin merkityksessään. Siksi me tarvitsemme erilaisia instrumentteja kulttuuria varten. Ja meillä on jo hyvin monia kokemuksia EAC-pääosastolla eh, e eh, tämä instituutioiden ja toimielintenkin välinen dialogi on erityisen keskeistä, jotta päästään sellaisiin ehdotuksiin ja, ja toimiin, jotka ovat ö, kulttuurin kanssa synkässä. Esimerkiksi täällä meillä oli kaksi valkovenäläistä kollegaa paikalla ja minä tiedän, että komissio on yrittänyt tehdä monenlaista valko kanssa, mutta jos te puhutte valkovenäläisten taiteilijoiden kanssa, niin toimet eivät ulotu sinne, koska ei ole joustavuutta. Eli se, että meidän se, että me loisimme joustavamman demokratia strategian se voisi auttaa. Sitten tämä kriittinen massa. Olen aivan samaa mieltä siitä, että valtiotekijöiden, eh, eh, instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä täytyy saada aikaan ja täytyy rakentaa tätä kriittistä massaa. Mutta viimeinen imperatiivini, joka on lähes emotionaalinen, on se, että jos me jätämme tämän vain kansallisvaltioiden välisen yhteistyön varaan, niin on hyvin vaikeaa saada eurooppalaisia tuloksia. Se on toki perusta ja sitä täytyy nimenomaan monimuotoisuudessaan suojella, mutta meillä täytyy olla muitakin osa-alueita tässä strategiassa ja juuri siksi Euroopan ulkoinen toiminta ja ulkosuhdehallinta, sen täytyy ruveta pohtimaan poliittisempia lähestymistapoja näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia tästä Katinka. Katinka. Minäkin haluaisin aloittaa tästä ensimmäisestä huomiosta, ne omasta ensimmäisestä huomiosta, niin mitä on soft power? Kiinassa on myös kulttuurielimiä runsaasti, mutta sillä kyse ei ole soft powerista. Meidän pitää viedä ulkomaille kulttuuria ja taiteita, ja se on eri asia kuin kulttuurin käyttäminen vallan välineenä kun ajatellaan eri jäsenten taustoja, erilaisia taidemuotoja, kieliä. Me pyrimme ymmär- tulemaan ymmärretyksi muualla maailmassa ja edistämään vuoropuhelua. Ja tämä koskee sekä Kiinaa että Yhdysvaltoja rehellisesti sanottuna. Mehän tiedämme, että monet instituutiot vievät näitä. Ja tämän kanssa meidän pitäisi elää ja tämä pitäisi hyväksyä. Siinä ensimmäinen huomioni. Ja kuten sanoitte, tämä ei ole pelkästään hauskaa. On paljon yleiseurooppalaisia teemoja, joilla on Euroopan laajuista merkitystä, kuten maahanmuutto tai konfliktit tai monikielisyys, monikulttuurisuus. Nämä näitä aiheita käsitellään ja me olemme saaneet monia esimerkkejä tästä jäsenvaltioista, joissa on samanlaisia ongelmia esimerkiksi tällä hetkellä Afrikassa. Ja emme voi kertoa vain tarinoita itsestämme, me kuuntelemme tarinoita muualta. Me myös kutsumme, emme vain itse lähde muualle. Koko liikkuvuuskysymys voisin puhua siitä paljonkin tai tiivistää yhteen lauseeseen. Kyse on kaksisuuntaisesta liikkeestä, ei vain siitä, että mennään ulospäin muualle. Ja sitten tämä organisaatio ulkosuhdehallinnossa, miten pitkälle olette jo menneet, miten pitkälle voitte mennä. Minä olen hyvin käytännön lähinnä pragmaattinen henkilö. Miten paljon ihmisiä on, millaisia tehtäviä heillä on, ja kuten Doris Park sanoi, niin miten aiotte EUn edustustoissa kouluttaa nämä ihmiset? Tästä ei tiedetä. Olen tavannut useita muualla, näistä henkilöistä muualla. Mutta meillä on useita työkaluja, ja kansallisten asioiden ähm, eräänlainen kokoelma yleiseurooppalaisia teemoja. Ja useimmat edustustot ovat viattomia, mutta siellä täytyy ihmisiä kouluttaa kuitenkin. Mm. Tämä mikroastia. Katinka, sulke, suljetko Mikrofonisi, siis sitten Neera eh, Jana. Eh, very nice name. Mm. Yes, thank you. We... Kiitoksia. Me myimme vaatteita aikoinaan. Niin, vastatakseni soft poweria koskevan kysymykseen voisin ehkä sanoa, että kun kymmenen minuutin aikana oli mahdotonta mennä syvälle tähän kysymykseen. Mielestäni täällä sanottiin oikein hyvin, että tuhannen vuoden jälkeen, jolloin Euroopassa on käyty uskonsotia protentisten ja katolisten välillä, Eurooppa alkaa ymmärtää, mikä voisi olla Euroopan tulevaisuus. Ja sitten tämä mitel eurooppa Keski-Eurooppa saksalaisille ja Itä-Eurooppa. Minä olen samaa mieltä tästä aspektista, tästä moni, Euroopan monimuotoisuusaspektista, mutta voisin ehkä sanoa, että siitä mitä kuulin molemmista näistä vastauksista ja kompetenssista ja hallinnosta, joka meillä on, niin tällä hetkellä meillä ei ole ketään, joka tekisi tämän työn. Eli lehdistöihmiset tekevät tämän työn ja se riippuu heidän ja, ja, ja suurlähettiläiden ja lähettiläiden hyvästä tahdosta. Ja me toivomme, että uudet lähettiläät tekevät tämän moninapaisesti, multilateraalisesti kaikkialla maailmassa tämän työn. Ja minua hiukan pelottaa, että jos me puhumme kriittisestä massasta, niin se mitä viime sunnuntaina tapahtui Espanjassa niin tapahtuu niin, että kulttuuriministeriä ei enää tule eikä ole. Eli kaikki nämä eri dynamiikat tulevat samaan. Talousministeri, kulttuuriministeri ja ulkoministeri niillä on kaikilla omat dynamiikkansa maailmassa Euroopan ulkopuolella ja sitten on Instituto Cervantes eli Cervantes-instituutti, joka on Espanjan kulttuuriinstituutti, niin pitkällä tähtäimellä tästä voi tulla kriittisen massan suhteen ongelma the, the reality of... Eli Kiinan todellisuus oli yksi kysymys, mutta sitten meillä on kaikki nämä muut, esimerkiksi BRIC-maat, jotka tässä keskustelussa ovat hieman unohtuneet, mutta myös kehittyvät maat ovat tärkeitä. Me puhumme nyt suurista instituutioista ja tärkeimmistä maista, mutta Muistan Brysselin huippukokouksen, jossa komission jäsen Michel piti tämän huippukokouksen Euroopan ja Afrikan välillä. Eli älkäämme muistako aina vain näitä vahvoja valtakeskuksia, kuten Meksiko, Intia ja Brasilia tai Kiina. Ja Afrikan manner on yksi näistä tärkeistä maista. Minä muistan, kuinka Afrikan unionin yleiskomissaari todellakin kehityskomissaarin eh, komissaaria ojensi siitä, että tätä kulttuuriyhteistyötä ei tehtäisi rakenteellisesti. No omassa kokemuksessani tärkeää on myös ollut yhteistyössä näiden maiden kanssa. Me tarvitsemme eh, Meksikosta, Intiasta, Brasiliasta ja Kiinasta, Kiinassa on toive tehdä yhteistyötä Euroopan kanssa, eikä vain vientimielessä. Muistan, että Yhdysvaltain eh, informaatiovirasto, joka koordinoi näitä kulttuurikeskuksia, kutsui minut sinne. Eh, Brysselissähän oli 70-80-luvulla myös tällainen kulttuurikeskus, jollaista ei enää ole, mutta eh, minut siis kutsui Euro Yhdysvaltojen tällainen keskusvirasto kylään, ja se oli enemmän tällainen propagandayksikkö. Tällaista ei enää ole, mutta jos me, meidät ymmärretään organisoijiksi eikä lobbaajiksi täällä, niin sitten me voimme tehdä projekteja esimerkiksi intialaisten ja kiinalaisten kanssa. Niiden täytyy olla yhtä hyviä projekteja kuin ne projektit, jotka me teemme täällä. Eli eh, jos me Peking, Beijingissä teemme jonkun projektin, niin meillä täytyy olla hyvin paljon, kun meillä oli siellä projekti, niin meillä oli hyvin paljon diplomatiaa ja empatiaa kulttuuriministerin kanssa ja teimme täällä sitten, saman ja se onnistui hyvin, ja sitten teimme täällä saman näyttelyn. In his project. Mutta me saimme tietynlaista menestystä, kun me teimme saman projektin täällä. Me olemme tehneet yhteistyötä Arabimaailman instituutin kanssa ja Gulbenkian instituutin kanssa ja, tai maailmankulttuurien instituutin kanssa, joka on saksalainen niin nämä ovat olleet aivan liian bilateraalisia viimeisten 10-20 vuoden aikana. Eli meidän pitäisi nyt ehkä yrittää ajatella geopoliittisia alueita ja toimia paljon multilateraalisemmin ja istuutua yhteen. Eli Bozar tuo Brysseliin nämä ihmiset ikään kuin globaaliin foorumiin, jossa he voivat keskustella ja yritämme luoda multilateraalisia suhteita. Sitten kansalaisyhteiskunnan propaganda. Pienten ja suurten instituutioiden täytyy yhdessä tehdä työtä. Eli me emme ole mitään propagandaa, vaan me olemme täysin itsenäisiä. Haluaisin vielä tätä Jean Monnet oppituolia tästä puhua esimerkiksi Kairon kohdalla. Antaakseni teille esimerkin parlamentille. Kairossa ei ole Jean Monnet oppituolia, mutta siellä on yhdysvaltalainen yliopisto. Ja siellä siis katsotaan yhdysvaltalaista yliopistoa eikä eurooppalaista yliopistoa. Eli meidän pitäisi olla vielä kunnianhimoisempiakin. Eli siltä koulutuksen ja kulttuurin välillä on tärkeää. Tänä vuonna on nuorison vuosi ja ensi vuonna on sitten taas teemavuosi. Eli meidän pitäisi eri valiokuntien välillä tehdä todella tällaista monimuotoista yhdys- yhteistyötä. Hirveän monet voivat osallistua tähän keskusteluun. Minulla on paljon sanottavaa, mutta tässä nyt oli muutamia niistä. Madame Tilikainen. Sitten Rova Tilikainen. Thank you, Mrs. Chairperson. Uh, briefly about the concept of... Ihan nopeasti tästä soft power-konseptista tämä keskustelu on erinomaisen hyvä ja täytyisi olla tietoinen soft powerin eri eh, elementeistä. On eh, monenlaisia keinoja käyttää softpoweria, kuten esimerkiksi Kiina tekee. EUn täytyy olla hyvin itsekriittinen, kun tulee niihin keinoihin, joilla eh, itse laajennetaan ja käytetään tätä soft power-menetelmää. Se on avain. EUlla on toinen etu, se on sen demokraattinen perinne, jolla se tavallaan hyväksyy omat perinteensä. Joten mitä ikinä EU sitten jakaakaan ulospäin, niin sillä on demokraattisen yleisön tuki. Soft power minunkin mielestäni sillä on toinenkin etu, mutta myös haitta. Etu on se, että se on avoimempi vuoropuhelulle, jos me vertaamme sitä erityyppisiin valtaan. Mutta haitta on taas sitten se, että soft power ei monissa asioissa ole kovin näkyvää. Sitä pitäisi lähestyä huomattavasti kriittisemmin, että sen tavallaan löytää. Joten kyllä, tämä keskustelu on nyt hyvin hyödyllinen. Ja tämä, tätä mietintöä voisi lukea myös tästä näkökulmasta. Täällä kysyttiin tästä eurooppalaisesta mallista, josta puhuin, kun esitin toiveeni siitä, että tämä voisi ehkäpä olla yksi EUn softpowerin tavoitteista se, että keskityttäisiin kulttuuridiplomatiaan ja EU voisi tavallaan jakaa ulospäin sen positiivisia kokemuksia esimerkiksi rauhanomaisesta konfliktien ratkaisemisesta ja, ja demokratiasta, koska globaalisti tälle olisi tarvetta tämä löytyisi kansallisesta, alueellisesta yhteistyöstä. Monet EUn kokemukset voisivat olla hyvinkin hyödyllisiä. Siksi tämä voisi olla se poliittinen sisältö EUn kulttuuridiplomasiassa. And, uh... Kiitos. Puoli minuuttia Dujardin, mutta vain jos, jos te voitte tehdä sen puolessa minuutissa. Halusin vain vielä päättää täällä pidettävän keskustelun, mutta Frederik, joka on tässä tiedonlähteeni, sanoi, ja haluan kertoa, että me olemme kaikki teknokraatteja, ja katson siinä itseäni enemmän, eli meidän täytyy kun puhun Peter, Peter Sloterdikistä, meidän täytyy enemmän olla tekemisissä taiteilijoiden ja ajattelijoiden kanssa. Ja tiedän, että tässä uudessa lobbausryhmässä, joka tulee Bosariin eh, eh, joulukuun lopulla, niin siinä on mukana myös paljon taiteilijoita. Mielestäni äly, intellektuellien ja taiteilijoiden eh, vaikutus ja, ja anti on äärimmäisen tärkeää. Very many issues I try to be short. And... Kiitos oikein paljon. Aiheita oli paljon ja yritän puhua lyhyesti, mutta haluaisin lähteä liikkeelle Saaken mietinnössä esitetystä lähtökohdasta siitä, että voitaisiin luoda tämä yksikkö ja niin edelleen. Tällä hetkellä, kun elämme taloudellisesti ja rahoituksellisesti henkilö, vaikeissa, vaikeina aikoina, niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Ja miksi tiedotusosasto puhuu kulttuurista, siihen on syynsä. Minä koordinoin kaikkia näitä lähetystöjä tai edustustoja, jotta saamme niiltä oman panoksensa. Ne toimivat kentällä, me teemme koordinointia tässä kaikessa, jotta saamme apua ja annamme myös ohjeita edustustoille. Ja kuten jo puheenvuoroni alussa mainitsin, niin kulttuuriaspektit ja kulttuurin ulottuvuus on ensisijainen tavoite ja ydin kaikissa poliittisissa toimissa, joten tämä on valtavirtaviivaistettu. Sitten strateginen tiedottaminen, koordinointi edustustojen kanssa, niitä koordinoidaan ihan siellä kentällä, paikan päällä ja on alalla toimivia tai kentällä toimivia neuvonantajia on, tämä koskee sekä hankkeita että Venäjän yhteiset hankkeet. Niiden lisäksi EU puhuu yhteisistä huolenaiheista ja yhteisistä asioista. Me puhumme kaikista asioista Venäjän viranomaisten kanssa, kulttuuritapahtumista, viisumien myöntämisestä eurooppalaisille esiintyville taiteilijoille. Tässä vain muutamia esimerkkejä sisäisesti tai institutionaalisesti katsottuna me koordinoimme, täällä joku esitti edessä tästä kysymyksen, me koordinoimme toimia komission pääosastojen kanssa. Meillä on ulkoisen ulkoisten toimien tai ulkosuhdehallinnon tämmöinen viestintä- tai tiedotuskomitea. Ja me Meillä on tapaamisia, joihin myös kutsumme esimerkiksi koulutuksen ja kulttuurin pääosaston edustajia. Ja se, mistä Saakekin puhui, miten me näemme kulttuurin, sehän on ensimmäinen kysymys. Me näemme kulttuurin eh, tärkeänä osana julkista diplomatiaa, jota me työstämme. Ja täällä komissio tekee myös yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Ja palaan jälleen kerran henkilöstökysymyksiin edustustoissa, kun sanoitte, että jokaisessa edustustossa pitäisi olla kulttuuri, attasea tai jonkinlainen kulttuuri, lähettilä, neuvonantaja, kuten EUn edustustossa Yhdysvalloissa on hirvittävästi henkilökuntaa ja kaikenlaisia poliittisia neuvonantajia, mutta todellisuutta on kuitenkin se, että pienemmissä edustustoissa täytyy käyttää kahden hatun politiikkaa, eli voi, yksi henkilö voi hoitaa erila- useampia asioita ja sitten koordinoidaan näitä asioita. Olemme myös tyytyväisiä kuullessamme elokuvista. Me saimme siis 50 vastausta kyselyymme 50 edustustosta ja siellä on todella ollut mukana ollaan oltu mukana järjestämässä suuria elokuvafestivaaleja ja e- eurooppalaisia elokuvia on levitetty myöskin kolmansissa maissa. Täällä on 20 kopiota tästä. Ja te näette näistä, että monet edustustot tekevät yhteistyötä eurooppalaisten kulttuurielinten kanssa – mutta myöskin paikan päällä tehdään yhteistyötä. Eli paljon työtä tässä tehdään ja mielelläni raportoin näistä lisää. Vielen Dank. Wir werden Sie irgendwann noch einmal... Kiitokset. Varmasti kutsumme teidät vielä uusiksi. Sitten annan äh, äh, espanjalaisille kollegoille vielä puheenvuoron Santiago ihan lyhykäisesti, koska sen jälkeen sitten saa vielä komissio. Brevemente. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. En tietenkään tietä, mitä Mariano Rajoy, uusi Espanjan pääministeri, tulee tekemään, mutta tietojen mukaan, joita minulla on ja mitä olen sanomalehdestä lukenut, on totta, että hän muuttaa tämän kulttuuriministeriön tällaiseksi valtion sihteeristöksi. Aikaisempi kansanpuolueen hallitus, Jose Maria Asnarin hallitus, teki tämän saman. Espanjassahan kulttuuritoimivallatuudet ovat itsehallintoalueiden eh, heiniä ja siksi tämä eh, sihteeristö eh, suoraan, olisi suoraan pääministerin alainen eikä kulttuuriministeriön alainen. Sillä on kaksi prioriteettia, uusi kulttuurin edistämisen lain säätäminen ja sitten espanjalaisen kulttuurin edistäminen. Cervantes-instituutti on aikaisemmin ollut ulkoministeriön alainen ja nyt sen pitäisi sitten olla tämän uuden sihteeristön alainen tulevaisuudessa. Kiitos. Niin, jokaisella maalla on omat omat järjestelmänsä ja ennen kuin me emme niistä sen enempää tiedä, niin eipä niitä pidä haukkua. Eli uskokaa vain, että kyllä Espanja on korkeakulttuurinen kansa, joka pitää lippua korkealla. No niin, sitten annamme Puolan puheenjohtajamaan edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję komitetowi za zorganizowanie tego niezwykle ważnego spotkania. Niin hyvät naiset ja herrat, äh, haluaisin kiittää tästä tilaisuudesta ja erinomaisesta tilaisuudesta osallistua keskusteluun. Täällä on jo moneen kertaan sanottu, että maailma globalisoitumisneen, liikkuvuutineen ja, ja, ja modernin teknologian kautta muuttuu. Ja äh, tähän vaikuttaa niin kutsuttu soft power. Yhteistyö kulttuurin alalla, ajatusten ja ideoiden vaihto ja vuoropuhelu ovat keino tehokkaasti tehokkaalle ulkopolitiikalla monissa ulottuvuuksissa, kun pyritään esimerkiksi edistämään demokratisoitumista, kestävää kehitystä, ulkopolitiikkaa, turvallisuutta ja niin edelleen. Yhteistyökulttuurissa siinä on erittäin tärkeää vaihtaa ajatuksia myös oman kulttuurin kannalta, oman kulttuurin luovuuden ja elinkelpoisuuden, kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden kannalta. Tämä uudenaikainen ajattelutapa pitäisi ottaa mukaan Euroopan unionin uuteen ulkopolitiikkaan. Tämänpäiväinen keskustelu äh, on hyväksi. Tällaiset tavoitteet ovat hyvin tärkeitä koko Euroopan unionille ja varsinkin kulttuurivaliokunnalle. Marraskuussa 2007 hyväksyttiin neuvoston päätöslauselmaa kulttuuriagendasta ja siihen kuului se, että edistetään kulttuuria kolmessa asiassa, nimenomaan Euroopan unionin kansainvälisessä toiminnassa. Meillä on neuvoston monivuotinen kulttuuriohjelma, äh, joka on hyväksytty hiljattain. Vuoden 2008-2010 työohjelmassa äh, toimeenpantiin vuoden 2005 Unescon yleissopimus. Mutta emme me rajoittaneet toimintaamme vain siihen. Esimerkiksi marraskuussa 2008 neuvoston johtopäätöksissä päätettiin tukea kulttuurista monimuotoisuutta unionin ulkopolitiikassa. Sen lisäksi huomioimme jäsenvaltioiden mielenkiinnot ja intressit kulttuuripolitiikassa ja kehityspolitiikassa. Seuraavalle kaudelle olemme suunnitelleet hyvin konkreettisia toimenpiteitä kulttuurin edistämiseksi. Ensimmäisessä tapaamisessa Unkari valtiona Petsissä heinäkuussa tänä vuonna esitti alueellisia ja paikallisia perspektiivejä. Myös Puola järjesti vastaavanlaisen tapahtuman ljublinsa lokakuussa. Ja sillä me puhuimme enemmän diplomatiasta, ennen kaikkea kulttuurisesta diplomatiasta. Läsnä ei ollut ainoastaan virkamiehiä eri maista, vaan myös tiedemaailman edustajia. Läsnä oli myös Euroopan komissio, nimittäin pääosaston pääjohtaja ja Maria Kokkonen oli paikalla ulkosuhdehallinnosta ja Anna-Paula Laborinio oli myös paikalla, joka silloin oli kansallisten kulttuuriinstituuttien verkoston puheenjohtaja. Me meillä oli paikalla, me saimme videoviestin myös Euroopan parlamentin jäseneltä eh, Rova Schaakelta. Kiitokset tästä tämä tapaaminen oli hyvin mielenkiintoinen keskustelufoorumi näiden eri osapuolten välillä, jossa puhuttiin tehtävien jaosta ja yhteistyön perspektiivistä äh, uudessa äh, Lissabonin jälkeisessä maailmassa. Tämän äh, tapaamisen jälkeen esittelimme myös käytännön esimerkkejä, jotka ovat kansalaisyhteiskunnan taholta tulleita. Myös äh, siellä esiteltiin myös ensimmäinen riippumaton äh, kertomus äh, Valko-Venäjän kulttuurista. Ja siinä painotettiin, miten tärkeää on kulttuuriprojektien ja äh, kansalaisyhteiskunnan välinen yhteys ja millä tavalla kulttuuri auttaa demokratisoitumisessa. Puola puheenjohtajamaana haluaa jatkaa yhteistyötä kulttuurin alalla – Ja me olemme huomioineet nimenomaan tässä itäisessä kumppanuusohjelmassa sen, miten kulttuuria voidaan hyödyntää. Kulttuuri oli esimerkiksi johtava teema, kun käsittelimme itäistä liikkuvuutta Varsovassa. Monet konferenssin osanotteista tulivat meidän itäisistä naapurivaltioistamme ja heillä oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua eurooppalaiseen ohjelmaan, jolla tuetaan liikkuvuutta. Tämä suositus otettiin sitten uudelleen esiin Varsovan huippukokouksessa syyskuussa. Tanska puheenjohtajamaana tulee jatkamaan tätä aloitetta suunnitelmissa on uusi tapaaminen, jossa kulttuurivirkamiehet ja ulkoministeriöiden virkamiehet tapaisivat keskustelemaan kulttuurista ulkosuhteissa. Kun me mietimme sitä, miten lähellä kulttuurimme ovat toisiansa, mutta miten eri tavalla valtiot ovat kehittyneet itäisessä osassa, niin silloin on tärkeää ehkäpä katsoa myös Itämeren alueen vastaavaa toimintaa. Minä uskon, että kulttuuri on yhä tärkeämpää. Meidän tulee huolehtia siitä, että me täytämme nämä sanat konkreettisilla toimilla niin, että että käynnistämme poliittisia ohjelmia, jotka ovat pitkän aikavälin ohjelmia, monimuotoisia ja moninaisia ulottuvuudeltaan, ja että ne voivat antaa vastauksen moniin kysymyksiin, ja että ne myös toimeenpannaan. Sitä enemmän nyt kiitän Euroopan parlamenttia tästä tämänpäiväisestä kuulemisesta. Uskon, että tämä tukee meidän yhteistyötä toimielimemme välillä ja vaikuttaa myös ulkopolitiikkaan. Minä olin itse Puolassa kulttuurivaliokunnan valtuuskuntamatkalla ja kykenin siellä itse näkemään, miten vahva kulttuuripolitiikka ja kulttuurisuhteet ovat ja että teillä on siellä paljon itäisiä naapureita ja toivon mukaan te voitte viedä eteenpäin yksittäisesti myös tätä tämänpäiväistä aihetta. vuoden lopun jälkeen te ette enää ole, ed, ole puheenjohtajamaan edustaja, mutta voitte kuitenkin asiaa viedä eteenpäin ja tanskalaiset taatusti jatkavat myös. No niin, nyt sitten annan puheenvuoron komission edustajalle. Äh, herra Suha, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, uh, Madam Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kun näin herra Dujardinin täällä, niin minun täytyy palauttaa mieliin eräs kokous, johon sain kolme viikkoa sitten osallistua, koska siellä oli mahdollista koordinoida noin kymmenen erilaisen Euroopan kulttuurijärjestön yhteistä kokousta, Suojelena Barroso, ja siellä oli yksi tärkeä viesti esimerkiksi komission puheenjohtajalta, ja se oli se, että EU on nyt kriisissä, mutta se, mitä, mikä ei ole kriisissä ja mikä toimii erityisen vahvasti ja mikä voisi olla Euroopan unionin suurin valttikortti, oli nimenomaan Euroopan kulttuuri. Se mainittiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Eli sisäiset aspektit niin, että hyödynnetään Euroopan unionin kulttuuripotentiaali. Siitähän te keskustelette huomenna tässä valiokunnassa, hyvä puheenjohtaja Pak, ja komissiomme nyt ehdottaa valiokunnalle uutta ohjelmaa ja tämä on todella oikea-aikainen kuuleminen tästä tärkeästä aiheesta. Eurooppalainen kulttuuri ulkosuhteissa nimittäin. Ja haluaisin todeta, että hyvin paljon asioita tapahtuu koko ajan. Enkä aio toistaa sitä, mitä ulkosuhdehallinnon edustaja jo sanoi. Sieltä tuli todella erinomainen luettelo erilaisista toimenpiteistä, mutta ehkä se, mitä vielä ei ole mainittu, on laajentumistoimemme, laajentumisen pääosasto, Dublinin, Dublanan, Dublanan prosessi ja nämä muut. Tämä on todella hienoa toimintaa ja Karoliina mainitsi pari sekuntia sitten sen, miten EUn puheenjohtajavaltiot osallistuvat tähän. Hän viittasi Unkarin ja Puolan puheenjohtajakauteen. Ja tähän pitäisi lisätä myöskin Ranskan puheenjohtajakausi vuonna 2008 ja neuvoston päätelmät tästä aiheesta. Ja myöskin tulevat puheenjohtajavaltiot, esimerkiksi Tanska, eh, todella ottaa ulkosuhteet kulttuurisen, kulttuuriselle agendalle. Tästä voitaisiin ehkä kysyä, että miksi Gottfried, Gottfried Wagner on täällä, miksi Saake on laatinut tämän äärimmäisen tärkeän mietinnön. Tämän pitäisi saada kellot soimaan samanaikaisesti, kun paljon asioita tapahtuu, niin paljon parannuksiakin voidaan tehdä. Ja meidän pitäisi mielestäni kuunnella kansalaisyhteiskuntaa kansalaisyhteiskunta on aina monta askelta meitä edellä ja meidän pitäisi eh, todella tutkia tarkemmin tätä More Europe-aloitetta, josta onnittelen Gottfried Wagneria. Se on todella hieno aloite, jonka takana kansalaisyhteiskunta on. Se todella tuo meille jotakin hyvin tärkeää. Ja kun nyt vedän yhteen sitä, mitä kuulin asiantuntijoilta ja parlamentin jäseniltä, niin on yksi asia, josta kaikki ovat samaa mieltä. Ja se on se, että tarvitaan strategiaa ja yhteistyötä ja koordinointia sekä näkyvyyttä. Ja mielestäni tämä on juuri se tila, joka on täytettävä. Se on todella tärkeää tulevaisuuden kannalta. Enkä puhu tässä tulevista vuosikymmenistä, vaan minä haluaisin eh, ajatella, että tämä tila täytetään ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna. Meillä on hyvin paljon haasteita, mutta myöskin paljon mahdollisuuksia. Ja mielestäni se, että kun linjataan komission tulevat toimet tämän kansalaisaloitteen kanssa ja parlamentti tukee tässä ja kun otamme huomioon myös tämän kuulemisen tulokset, niin se on meidän ensisijainen tavoitteemme. Ja jos me pääsemme tällä tavalla eteenpäin, niin Euroopan komissio, jäsenvaltioit sekä Euroopan parlamentti ja erityisesti kulttuuriala Euroopassa ja kansalaisyhteiskunta on mukana, niin me voimme sillä tavalla merkittävästi edistää Euroopan unionin tulevaisuutta ja myöskin unionin ulkosuhteita ja niiden tulevaisuutta. Kun puhun ulkopuolisesta yhteistyöstä, me, meillä on ehkä pehmeää vallankäyttöä ja kulttuurista diplomatiaa, mutta Kaikista tärkeintä on keskustelu ja näkemysten vaihto. Me voimme oppia noilta mailta, unionin ulkoisilta mailta, paljon enemmänkin kuin mitä voimme sinne viedä. Meillä on paljon annettavaa, mutta vielä enemmän opittavaa. Ja jos me toimimme tästä vakavasti otettavasti ja vain sillä tavalla meidät otetaan vakavana kumppanina ja tasavertaisena kumppanina ja vain tällä tavalla meitä kunnioitetaan. Tässä nyt tiettyjä asioita, joita komissio haluaa työstää yhdessä parlamentin jäsenvaltioiden ja kaikkien kulttuurin ja luovan alan edustajien kanssa Euroopassa. Kiitos. Kiitokset, herra Susha. Ja nyt sitten johtopäätöksiin. Puheenjohtajan on aina vedettävä johtopäätökset. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän asiantuntemuksestanne ja siitä, että olette vahvistaneet näitä ajatuksia. Ja kiitokset myös siitä, että, että taiteilijat eivät unohdu. Te annoitte sen ajatuksen, ei unohdeta taiteilijaa. Mutta myös tämä kansalaisyhteiskuntaosa on tärkeä, mutta siitä huolimatta artistia, taiteilijaa ei tule unohtaa. Ja More Europe, kaikki nämä elementit on otettava mukaan keskusteluihin. Meillä on kaksi uutta aloitetta. More Europe on jo käynnissä. Meillä on ihmisiä, jotka työskentelevät ei ainoastaan kulttuurisektorilla, vaan myös muilla sektoreilla, mikä on tärkeää, koska me tarvitsemme kaikkia muita niin, että me saamme ainakin esiin sen idean, mitä kulttuuri merkitsee, mitä on kulttuurisuus, mitä on olla ihminen – Joten kiitokset kaikille puheenjohtajamaalle, komissiolle, kollegoille. Teitä on enemmän kuin odotin teitä olevan. Ja on hienoa, että teemme tällaista. Ja nyt päätämme tämän aiheen. Jos haluatte jäädä, niin tervetuloa. Meillä on puoli tuntia aikaa. Me käymme Euroopan festivaalijärjestäjien liiton kanssa keskustelua, joten ne, jotka haluavat vielä heittäytyä lisäkulttuuriin, jääkää tänne. Ja muut eh, voisivat sitten poistua hiljaisesti täältä, koska meillä on hoppu. Kaksi minuuttia annan teille aikaa. Our final agenda item today is an exchange of views with a Meidän viimeinen esityslista kohtamme liittyy festivaaleihin. EFA on Euroopan festivaalijärjestö ja se on yksi vanhimmista kulttuuriverkostoista kautta maailman. Se on siis luotu vuonna 1952. Denise de Rougemont on ollut sen perustaja ja ensi vuonna se siis juhlii 60 vuottaan. Se ö, nimenomaan korostaa kulttuurimerkitystä ulkotoimissa ja EFA on konkreettinen esimerkki siitä, miten taide ja kulttuuri voi toimia siltana naapurimaiden välillä. Meillä on täällä rouva Katrin Deventer, joka on EFAn pääsihteeri ja hän tulee kertomaan meille lisää tämän järjestön toiminnasta. Catherine, ole hyvä. Thank you, honorable chair. Kiitos eh, puheenjohtaja, arvon eh, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät eh, kollegat tuolla takana. Kysymys on todellakin se, Kysymys on todellakin se, että mikä rooli kulttuurilla on yhteiskunnassa ja mikä rooli parlamentilla ja unionilla on tässä puitteistossa. Ja minun esitykseni on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, millä tavalla tämä sektori toimii. Minä äh, puhun siis festivaaleista Euroopassa ja pääkysymys onkin se, millä tavalla festivaalien potentiaalia voitaisiin hyödyntää parempaa heidän äh, vahvuuttaan äh, yleisön suuntaan, yritysten suuntaan. Ja miten tässä voidaan toimia ohjelman kautta, jonka nimi on Europe for Festivals, Festivals for Europe. Festivaaleilla käy miljoonia eurooppalaisia päivittäin. Ne ovat kulttuuri kulttuurin ilmentymiä tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Siinä on Euroopan identiteetti äh, tekeillään oikeastaan. Nishnistä Novgorodista, Estoriliin, Bergenistä, Ateenaan, Montenegrosta, Brysseliin. Kaikissa näissä äh, paikoista löytyy teidän kotiinne, teidän äänestäjänne. Samanaikaisesti vain 5 prosenttia EUn kansalaisista osallistuu julkisiin keskusteluihin Euroopan asioista – ja ihmisten äh, EUn äänestysprosentti on laskenut äh, koko ajan 62 prosentista vuonna 1979 43 vuonna 2009. Ja EUn ehdotus äh, siitä, että vuosi 2013 olisi Euroopan kansalaisten vuosi, kun valmistellaan seuraavia vaaleja, eikä siinä kuitenkaan viitata mitenkään kulttuuriseen ulottuvuuteen. Onko tämä paradoksi? Aina on ollut ja aina tulee olemaan kansainvälinen taiteilijoiden, taiteilijoiden esiintymistä ja paljon tällaista kansainvälistä yhteistyötä, yhteistuotantoja ihan joka päivässä elämässä ja luonnollisesti myös festivaaleilla. Samaan aikaan Eurooppa ei odota, kuten esimerkiksi jos ajatellaan maahanmuuttoa Euroopan ulkopuolelta sisälle Euroopan linnakkeeseen. Ja kuitenkaan kaikki tämä on kulttuurisidonnaista ja kuitenkaan paronitar Ashtonin äh, ulkosuhdehallinnossa ei ole henkilöä, joka vastaisi puhtaasti kulttuurista. Eikö tämäkin ole aikamoinen paradoksi? Festivaaleissa äh, ihmiset, kaikenlaiset ihmiset kokoontuvat yhteen. Kulttuurien välinen vuoropuhelu äh, on ihan todellisuutta, joka näkyy nimenomaan näissä festivaaleissa, kaikissa näissä ohjelmissa, joita on kaduilla, konserttisaleissa, joka puolella. Ja samanaikaisesti näemme kuitenkin, että nationalismi ja populismi kasvaa, äärioikeisto kasvaa, muukalaisvihamielisyys kasvaa. Ja tähän liittyy sitten vielä kaikki säästötoimet julkisella sektorilla. Eli ei solidaarisuutta. Missä on Eurooppa? On selkeitä todisteita siitä, miten talous vaikuttaa välittömästi festivaaleihin ja kulttuuriteollisuuteen. Festivaalit tuottavat työpaikkoja ja kasvua paikallisella tasolla, ja me tiedämme sen. Sen lisäksi uudet tutkimukset osoittavat, että epäsuora suora makrotaloudellinen vaikutus kulttuuriin vaikuttaa terveyteen, sosiaalisiin taitoihin ja hyvinvointiin, henkiseen hyvinvointiin. Ja tämä on todennäköisesti tällä on suurempi vaikutus kuin mitä me uskomme, kuten Pierluigi Sacco kertoi meille. Ja samanaikaisesti me, me tarvitsisimme myös älykästä, kestävää kasvua, ja siinä me tarvitsemme kulttuuria. Eikö Eurooppa noudata näitä suuntauksia ja trendejä, mitä on vallalla? Festivaalit tuovat suuria nimiä tai taiteilijoita esiintymislavoilleen ja nimenomaan sen vuoksi, että media on siitä kiinnostunut, niin nämä festivaalit kykenevät kommunikoimaan suuren yleisön kanssa, nuorten ja vanhojen kanssa. Ja mukana usein ovat äh, johtavat äh, bisnesmiehet ja poliitikot paikalliselta tasolta ja he tapaavat kaikenlaisia vastaanotoilla, gaaloissa ja muualla ja sitten ovat päivittäin tekemisissä festivaalien johtajien kanssa ja samanaikaisesti Eurooppa Brysselissä etsii uudenlaista kumppanuutta bisneksien kanssa ja pyrkii löytämään Euroopan julkisia mielipidejohtajia. Ja näitä johtajia ei tunnu näkyvän, niitä ei nähtävästi ole. Tarvitaan tällaista perustaa, jossa on koko kansan ääniä. Miksi EU ei tässä hyödynnä näitä festivaaleja? Festivaalit, niiden lavoilla esiintyy tuhansia artisteja ja taiteilijoita. Ja ne luovat innovaatiota ja luovuutta. Samanaikaisesti ikään, väestö ikääntyy ja kilpailu tavallaan tiukentuu koko ajan globalisaation myötä. Ja Euroopan tuleva taloudellinen kasvu ja, ja työpaikat ovat paineen alalla. Tuleeko EU todellakin investoimaan kreatiiviseen, luovaan teollisuuteen ja mm, kulttuurisektoriin, koska meidän täytyy muistaa, että on olemassa myös kulttuuriteollisuutta. Me tarvitsemme todellisen ohjelman kulttuurille joka vuosi 800 festivaalia ano EU-stipendiä. E, he ovat ja kuitenkin vain kourallinen näistä menestyy tässä haussa, eikä mikään missään muussa menestysprosentti ole näin pieni, 8 prosenttia. Voisimme tätä listaa jatkaa, voisimme puhua kulttuurisektorin vaikutuksesta yhdessä yhteiskunnan hyvinvointiin. Ja sitten voisimme puhua politiikasta, joka ei heijasta tätä tietoa. Ja minähän tietysti annan tässä hyvinkin yksinkertaistetun kuvan. Meidän ei myöskään pidä luoda väärinkäsityksiä. Me tiedämme, ettei kulttuuri voi kaikkia meidän haasteitamme ratkaista tai vastata. Ei kulttuurin pidäkään mennä sinne missä politiikka on epäonnistunut, mutta tänä iltapäivänä olemme monta kertaa kuulleet, että meidän on yhdessä ymmärrettävä, kuinka vahvoja taiteet ja kulttuuri ovat ja miten paljon kulttuuri voi palvella Euroopan integraatioprosessia. Eli tärkeimmät neljä kysymystä ovat festivaalipolitiikan kannalta, EUn kannalta. Miten luoda sellaiset olosuhteet, joissa festivaalit voivat kukoistaa? miten me voimme hyötyä festivaalidynamiikasta, niiden suuresta näkyvyydestä ja vaikutuksista. Kolmanneksi, miten festivaalien asenteesta voi tulla positiivista energiaa Euroopan kannalta. Ja neljänneksi, nämä eri poliittiset tasot huomioon ottaen, mikä olisi EUn rooli? Me voisimme ehkä lähtökohdasta vielä muistuttaa itseämme siitä, mikä on festivaalipolitiikan lähtökohta. Se on taiteilijan rooli luovassa prosessissa. Näiden ohjelmien täytyy kehittää taiteilijan kreatiivista potentiaalia. Toivokaamme, ettei historia aseta meitä naurettavaan valoon. Robin Arch, australialainen taiteilija, sanoi, että toivottavasti meitä ei muisteta vuosisatana, joka kehotti meitä käyttämään taidetta vain hyödyksemme utilitaarisesti paisuttaen yleisölukuja, taloudellista kehitystä, turismia ja kerskaillen erilaisilla oikeuksilla. Sitten taas taiteellisen kokeilun yksinäisyyden ja ajattelun kustannuksella. Hän sanoi, että meidän täytyy palvella taiteilijoita ja heidän oikeuksiaan. Festivaali on mahdollisuus ja se tuo mukanaan vastuun kohti, kohti taiteilijaa kohtaan ja yleisöä kohtaan taite- festivaalien tehtävä on tehdä taiteellisesti vahvoja valintoja, kutsua, kutsua ajattelemaan, yllättää ja siirtää rajoja. Bernard Fevre, joka johti Avignonin festivaalia hyvin pitkään, sanoi, että festivaalikonsepti pitäisi säästää sellaisille kulttuuritapahtumille, jotka edistävät luovuutta ja kansainvälistä innovaatiota. Eli niiden täytyy mahdollistaa sen, että taiteilija voi käynnistää sellaisia taiteellisia projekteja, jotka normaalien instituutioiden puitteissa eivät ole mahdollisia. Eli toinen lähtökohtani on se, että silloin kun festivaalit ovat kyllin valppaita taiteilijan kannalta, niin silloin ne edistävät myös yhteiskunnan kehitystä. Ja haluan antaa pari esimerkkiä festivaaleista ja taiteilijoista, joilla on pioneeri rooli. Igor Markevich, taiteilija, joka on säveltäjä ja kapellimestari, on puhunut tästä. Meillä on tällä hetkellä 111 erilaista festivaalia EFassa, joilla oli vain 15 perustajamaata. Totta kai rahaa ei aina ole kovin paljon. Meidän ei silti pidä olla vaatimattomia, koska EUlla on sekä kykyä, toimivaltoja että vastuu kulttuurisen monimuotoisuuden edessä. Sen täytyy palvella kansalaisia. Voimmeko me päästää kulttuurin menemään ja antaa nationalismin tulla tilalle? Kysymys, joka meidän on kysyttävä, on se, että ei ole se, että miten meidän täytyy Mm, pelastaa Eurooppa, vaan meidän täytyy myös vastata siihen, miksi se olisi pelastettava. Festivaalien potentiaali eh, tässä demokratis, Euroopan, demokraattisen Euroopan kehittämisessä voi olla hyvinkin keskeinen. Siksi me ehdotammekin hyvin konkreettista ohjelmaa, jonka nimi on Europe for Festivals, Festivals for Europe. Tämä haluaa festivaalit vahvemmin mukaan kulttuurista potentiaalia kasvattamaan. Se haluaa kasvattaa positiivista energiaa festivaaliskenellä ja satoja festivaaleja tällä hetkellä anoo näitä stipendejä ja vain kourallinen saa tämän tuen. Siksi tämä hanke on tärkeä. E, festivaalien rooli Euroopan integraatioprosessissa on hyvin tärkeä ja tässä ohjelmassa on useita elementtejä. Eh, mutta keskeinen niistä on opaskirja tai opas, joka julkaistaan sekä kirjana, applika- eh, sovelluksena että eh, web-sivustona. Ja sillä on kaksi pääasiallista kohderyhmää, nimittäin Eurooppa-merkinnällä varustetut festivaalit ja sitten Festivals for Europe-palkinto, joka, johon pieni festivaalimäärä voi osallistua. Tämä ohjelma tulee tuomaan positiivisia tuloksia festivaaleille ja Euroopalle, ja ne tekevät Euroopasta tämän dynamiikan osan. Siihen tulee mukaan paikallisia verkostoja ja kumppaneja. Tämä on osa merkintäjärjestelmää. Sitten on suuria ja pieniä festivaaleja, kummankinlaisia. Tämä on vahva aloite niin monia festivaaleja ajatellen, jotka ovat ohjelmassa mukana, ja ne tuovat Euroopan Festivaaleille, ja festivaalit Eurooppaan ja sitä kautta kansalaisille. Mitä tulee budjettikeskusteluihin Euroopan parlamentissa ja neuvotteluissa ja uusista EU-ohjelmista, uuden sukupolven ohjelmista, me pyytäisimme arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet pyytäisimme, että te tulisitte mukaan meidän yhteiseen pilottihankkeeseemme yhdessä EFAN kanssa. Toiseksi me haluamme korostaa valmiuttamme tukea komission budjettiehdotusta eh, Euroopan kulttuuriohjelmien seuraavalle sukupolvelle ja me haluamme voimakasta tukea eh, erityisesti ei-kaupallisille kulttuurisille toimijoille ja tälle sektorille. Me myös haluamme, että kulttuurin merkitys alueellisessa kehityksessä ja rakennerahastoissa tunnustetaan paljon voimakkaammin. Ja me myös tarjoamme mahdollisuuden Euroopan parlamentin jäsenille käydä festivaaleilla omissa maissanne tämän dialogin vahvistamiseksi paikallisella alueellisella ja Euroopan tasolla. Tässä rahoitusvastuu on, se on kaupungeilla ja se on alueilla. Ja lopuksi vielä sanon, että kutsumme tietysti teidät kaikki EFAn 60-vuotispäiville, eh, joita tulemme juhlimaan Bergenissä Norjassa. Eh, juhlia, juhlikaa taiteita, muuttakaa ihmisiä. Eh, tällä motolla olemme liikkeellä. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja eh, tästä mahdollisuudesta tulla, tulla valiokuntaanne. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin, että totta kai mielelläni. Kiitos. Kiitos. Kiitokset. Aikamoisella vauhdilla menitte lävitse, mutta eiköhän tämä nyt mennyt perille. Europe for Festival, Festivals for Europe, ohjelma Euroopalle. Minä olen allekirjoittanut tämän vetomuksen. Kaikki koordinaattorithan ovat täällä ja muistuttaisin, että seuraavana budjettivuotena me haluaisimme tehdä tämän suuntaisen ohjelman. Europe for Festivals, Festivals for Europe. Tämä olisi samankaltainen kuin Lux-palkinto. Kun me menemme näille festivaaleille, me tapaamme ihmisiä, joita me emme koskaan muualla tapaa. Ja silloin me voimme myös äh, tavallaan sensibilisoida heitä meidän projektillemme. Minusta tämä on mahtava juttu ajatus on hieno, se on toistettu hienolla tavalla. Ja uskon, että meidän tulisi tämän parissa tehdä töitä. Tänään meillä ei ole enempää aikaa, enkä usko, usko, että kukaan kollega enää uskaltaisi mitään kysyä, koska olemme jo esityslistan niin loppumetreillä. Mutta kiitos sinne Catherine ja sinun avustajasi. Me tallentamme tämän sydämeemme ja tulemme ottamaan tämän esille seuraavissa keskusteluissa ja samoin ensi vuonna, kun ryhdymme keskustelemaan kulttuuriohjelmasta. Oikein paljon kiitoksia teille molemmille ja kaikille muillekin. Ja näin olemme saaneet käytyä lävitse tämänpäiväisen esityslistan ja siirrymme koordinaattoreiden kokouksiin, kokoukseen. Kaikki muut voivat lähteä viettämään mukavaa iltaa.